Good afternoon, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Meillä on täällä Viron puheenjohtajakauden edustajia paikalla. Meillä on täällä kolme rouva ministeriä paikan päällä Rova Kadri Simpson, talous- ja infrastruktuuriasioista vastaava ministeri. Ja Viron puheen, puheenjohtajakauden aikana ITRE käsittelee useita tärkeitä kysymyksiä liittyen, kuten puhtaan energian paketti, viimeisimmät aloitteet, jotka liittyvät avaruuskysymyksiin ja niin edelleen. Ja myös yhdeksäs puiteohjelma on myös asia, jota me käsittelemme. Tämä liittyy teollisuuden kilpailukykyyn ja energiakysymyksiin myös. me haluaisimme ainakin aloittaa tärkeitä neuvotteluja ja odotamme puheenjohtaja valtiolta, että se valmistelisi yhteisen kannan ennen kaikkea, mitä puhtaan energian paketin tulee. Tämä on erittäin tärkeää meille. Ja mitä sitten digitaalisiin kysymyksiin tulee, Virohan on todellakin yksi kärki maista näissä kysymyksissä. Rouva, me olemme erittäin tyytyväinen, että olette tänään täällä luonamme ja pyytäisin, että te esittelisitte Viron ohjelman teidän ministeriön näkökulmasta. Olkaa hyvä. And, um, aika kiitokset puheenjohtaja Puzek. Teidän valiokuntanne varmasti saa erityiskohtelua meiltä ja minulla on akateeminen tausta tosiaankin ja nyt minusta tuntuu että olen täällä ihan kotona. Hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo ja kunnia esitellä meidän puheenjohtajakaudemme etusia kysymyksiä. Valiokunnan jäsenillä on olennainen osa, kun määrittelemme unionin energiapolitiikkaa ja myös päätämme unionin kilpailukyvystä. Ja näin on oikein hyvä, että me saamme kollegoina nyt työtovereina keskustella asiasta. Tallinnassa jo viime vuonna olemme käyneet oikein mainiota vuoropuhelua ja täällä Brysselissä myös ja muuallakin. Meidän täytyy yhdessä pyrkiä löytämään parhaat ratkaisut kansalaisille ja liike elämän toimijoille. Euroopalla on paljon yhteistä yhdessä näitä haasteita ratkoa ja myös pyrkiä käyttämään eri mahdollisuuksia. Ja jatkaisin energiapolitiikasta. Sehän on yhteiskunnan kannalta tärkeä sektori nyt, kun muutoksia ollaan tekemässä kohti täysin toimivaa energiaunionia Viron kaudella 2017 toisella vuosipuoliskolla me tosiaan pyrimme saamaan lainsäädäntöä eteenpäin. Neuvosto haluaa taata markkinapohjaisen energian tarjoamisen, vähentää unionin energiariippuvuutta ja myös miettiä ilmastopolitiikkaa tulevaisuuden kannalta. Neljä energiapoliittista ehdotusta on tiedossa sähköön markkinat, union, energiaunionin hallinnon hallinnointi, uusiutuva energia ja energiatehokkuus. Viro on sitoutunut takaamaan laadun tasapainoisen laadukan lainsäädännön. Ja me teemme tässä yhteistyötä Maltan puheenjohtajakauden kautta kanssa energiapaketin ehdotusten eteen ja tämä e, e, sähkömarkkinoiden uudelleenjärjestely on tärkeä e, rakennuspalikka tässä yhteisessä unionissamme. Me tarvitsemme toimivat markkinat kehittääksemme energiatehokkuutta ja uusiutuvien energioiden tarjontaa. Meidän täytyy myös virtaviivaistaa energia- ja ilmastopoliittista hallinnointia. Se myös sitten sitten vähentää hallinnollista taakkaa ja johtaa meidät pitkän ajan tavoitteiden saavuttamiseen. Meidän täytyy selkiyttää energia- ja ilmastopolitiikkaa, jotta e, sekä yhteiskuntaa että investoijat ja kansainväliset kumppanimme ymmärtävät, mistä on kyse. Ja me teemme työtä energiaunionin eteen. Me aiomme aloittaa kaksi kolmikantaneuvottelua energiatehokkuusasioista parlamentin kanssa. Ja katsotaan, miten parlamentti sitten oman ohjelmansa järjestää, mutta viimeistään marraskuussa kolmikantaneuvotteluihin ryhdytään ja sopimusta odottelemme tuosta rakennusdirektiivistä unionin digitaalinen puheenjohtajuus on kaikilla sektoreilla meidän päätavoitteemme, myös energiasektorilla, ja me toivomme, että saisimme julkisen ja yksityisen kumppanuuden energiapuolen synergioista yhteisen julkilausuman. Jos ajattelemme tuota Nord Stream 2 putkea, niin neuvottelut komission kanssa ovat alkamassa meidän puheenjohtajakautemme aikana neuvottelumandaatista. Ja ensimmäiset keskustelut 25. heinäkuuta ovat tiedossa. Sitten siirryn energiasta eteenpäin, koska minä myös vastaan kilpailukykyneuvoston kiinnostavista asioista ja nyt puhun sitten teollisuusasioista. Toukokuussa kilpailukykyneuvostossa kaikki jäsenvaltiot sanoivat, että teollisuuden pitäisi olla edelleenkin yksi tärkeimmistä poliittisista etusia asioista unionissa ja neuvosto myös kiinnitti siihen huomiota uudemman kerran viimeksi kesäkuussa. Neuvosto pyysi komissiota unionin teollisuusstrategiaa ja myös äh, tavoitteita, strategisia tavoitteita ja toimintasuunnitelmaa, jossa olisi myös konkreettiset toimet mukana. Me olemme tyytyväisiä teollisuusstrategiaa julkilausumaan, jonka parlamentti viime viikolla hyväksyi. Viro kaudellaan tukee kaikkea siinä esitettyä ja jatkaa työtä tähän samaan suuntaan. Puheenjohtajakaudellamme me myös kiinnitämme huomiota teollisuuden digitalisointiin ja me tiedämme, että myös parlamentti ja varsinkin tämä valiokunta pitävät asiaa olennaisena. Minä haluaisin myös osoittaa tukemme Euroopan puolustusrahastolle ja Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelmamme ja malle ja toivon, että se saataisiin täytäntöön pantua nopeasti. Olen, olemme iloisia siitä, että parlamentti on hyvän työ pari tässä erityisesti, kun katsomme marraskuun 2016 päätöslauselmaa siitä, että komission pitäisi vahvistaa tätä teollista ja teknologista pohjaa nimenomaan puolustussektorilla, kun 500 000 korkean tason työpaikkaa on nyt kyseessä eh, ja meidän täytyy saada asiat etenemään eh, ongelmitta. Muutama sana sitten alkuvaiheen ja kasvuvaiheen yrityksistä. Neuvostossahan tätä myös käsitellään kilpailukykyneuvoston muodossa. Se on hyväksynyt näitä yrityksiä koskevan aloitteen. Neuvosto tukee ehdotettua lähestymistapaa innovoinnin ja yrittäjyyden paremman ympäristön luomiselle. Näin voidaan luoda näitä yrityksiä helpommin. Ja Viron aikana, kauden, kaudella on tarkoitus seurata komission aloitteen etenemistä ja myös vaihtaa näkemyksiä konkreettisista toimista, jotka on täytäntöön pantu tähän mennessä ja myös mitä toimia tulevina vuosina aiotaan ottaa käyttöön. Tämä päättää puheenvuoroni. Kiitos huomiostanne ja nyt odottelen teidän kysymyksiänne teollisuudesta ja energia-asioista ja kollegani sitten käsittelevät muita asiakokonaisuuksia. Kiitos. Kiitos. Minä pyytäisin poliittisten ryhmien edustajia puhumaan ensimmäisen Castillo Vera EPPn puolesta. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Tervetuloa tähän valiokuntaan. Oli mukava kuunnella teitä ja teidän sitoumuksistanne energian alueilla, mitkä todellakin ovat yksi suurista asioista, joita me nyt käsittelemme tässä valiokunnassa. Tietysti meillä on muitakin alueita käsiteltävänä, mutta tämä, on puhtaan energian paketti on ratkaisevan tärkeä todella. Me Odotamme, että voimme todellakin tulevien kuukausien aikana kesän jälkeen saada aikaan ainakin yhteisen kannan neuvostossa. Tämä on hyvin vaikeaa. Toivottavasti pääsemme pitemmälle, mutta tärkeää, että saisimme tämän aikaiseksi. Ja henkilökohtaisesti haluaisin todellakin kats- todeta, että kahdelta kannalta katsottuna, jotka koskevat ennen kaikkea hallintoa ja sähkömarkkinoiden suunnittelua, jotka liittyvät näihin yhdysverkkoihin. Minun tapaukseni on maahani, maani tapauksessa haluamme, että tulla mentäisiin eteenpäin niin, että olisi yhdet markkinat energiaa varten. No, tämä on olennaisen tärkeää, jotta kaikki jäsenvaltiot löytävät soveriaat välineet näiden yhteyksien luomiseen, joten yhteyksien tavoitetta pitäisi vahvistaa. ennen niin, että pitäisi jotenkin lisätä eh, enemmän eh, energiaa, vaan löytää tapoja ajatellen kustannustehokkuutta, että saataisiin todella mielenkiintoiseksi se, että investoidaan näihin yhteysverkkoihin. Tämä on hyvin tärkeää monien maiden kannalta ja tämä on tärkeää myöskin meidän ryhmämme kannalta. Madame. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmän puolesta kollega Zorinio. obrigado, Presidente. Queria cumprimentar a senhora ministra, desejar... Kiitos, herra puheenjohtaja. Ensin haluaisin toivottaa ministerille menestystä Viron puheenjohtajakauden aikana. Heillähän on suuria haasteita edessään ennen kaikkea, mitä digitaaliunioniin tulee. Meidän täytyy todellakin ottaa huomioon kaikki ne käytännöt, joita Virossa jo on, ennen kaikkea tietoyhteiskuntaan liittyen. Ja ministerin kollegahan tulee myös puhumaan vielä myöhemmin liittyen muun muassa yrittäjyyteen. Tämä on kaikki symbolisesti erittäin tärkeää. Kun puhutaan digitaaliunionista ja puhutaan ainoastaan digitaalisista sisämarkkinoista, me tarvitsemme uusia työpaikkoja, niitä täytyy pystyä luomaan. Ja kaikki kansalaiset täytyy ottaa mukaan. Osallisuus on erittäin tärkeä kysymys. Haluaisin kiittää ministeriä. Hän kertoi erittäin laajasti suunnitelmistaan. Ö, olen Wi-Fi for You-aloitteen esittelijä ja Tämähän tullaan saattamaan päätökseen Viron puheenjohtajakauden aikana. Ja tällä aloitteella on mielestäni suuri potentiaali. Internet täytyisi tuoda julkisiin tiloihin yhä enemmän. Eli tämä on todellakin tärkeä elementti, kun puhutaan tietoyhteiskunnasta. Siksi yksi kysymys ministerille. Miten te tulette tulette tukemaan tätä aloitetta puheenjohtajakautenne aikana. Ja sitten on tärkeää, että digitaaliunio ja energiaunioni liittyvät toisiinsa. On tärkeää, että me saamme kerättyä tietoja näihin kysymyksiin liittyen. Energiaverkot täytyy yhdistää digitaalisiin verkkoihin ja tässä tavoitteenahan on se, että kilpailukykyä pystytään parantamaan, mitä teollisuuteen ja palveluihin tulee. Tämä on todellakin suuri haaste. Eli toisin sanoen suuria odotuksia, jotka liittyvät teidän puheenjohtajakauten, eli Wi-Fi for you ja sitten internet ja energiaverkot. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että tulitte tänne valiokuntaan. Tervetuloa puheenjohtajakautenne on koittanut sellaiseen aikaan, kun keskustellaan yhdestä merkittävimmästä asiasta, eli energiaa paketista. Se määrittelee tulevaisuutta pitkällekin. Energia nimittäin on oikein merkittävällä paikalla tulevaisuudessakin tietenkin. Ja te mainitsitte nuo kaksi kolmikantaneuvottelua ja minulla olisi niistä seuraava sanottava. Mikä on ajatuksenne, miten aiotte pitää yllä johdonmukaisuuden näiden seitsemän eri aiheen välillä. Energiatehokkuushan on yksi niistä, eli miten ajattelette, että tämä etenisi sitten neuvostossa, koska erilaisia ajatuksia ja odotuksia neuvostossa tietysti on. Tämä on vaikea kysymys, mutta mitä te odottelette, miten luulette tilanteen etenevän? Uh, it's a unique opportunity. Kiitos. Tämä on ainutkertainen tilaisuus puhua Viroa joten aion vaihtaa viroksi. Tere, Katri. Tore sind Äh. On mukava nähdä sinut täällä, Katri, meidän valikunnassamme. Minä haluaisin kysyä energiamarkkinoiden suunnittelusta. Meillä oli juuri valikunnan kokous ja me keskustelimme kaikista eri ehdotuksista, jotka koskevat energiamarkkinoiden suunnittelua. Ja oli aika selvää, että monet ihmiset eivät usko markkinaperusteiseen lähestymistapaan. Joten minulla olisi seuraava kysymys. Mikä on tilanne neuvostossa? Onko toivoa siitä, että päästään jonkinlaiseen sopimukseen energiamarkkinoiden suunnittelusta? Sellainen sopimus, joka saa sisämarkkinat paremmin. Experience as well. Kiitos. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuulimme, että Kaja puhuu viroa. No niin, kiitos siitä. Sitten kollega Turme seuraavaksi. Puhutteko tekin viroa? No, that, that will be very short. No se jäi se aika lyhyeksi. Kiitos ministeri myös siitä, että pidätte myös tapahtuman 29.9. liittyen eh, Itämeren Odotankin tätä tapahtumaa Tallinnassa ja toki myös muita tapaamisia. Alueellinen yhteistyö käytännön näkökulmasta, voisitteko kertoa siitä, te olette alueena ollut myönteisessä asemassa, jos voisitte hieman kertoa tästä strategiasta. Sitten yhteisymmärryspöytäkirja. pöytäkirja joka liittyy synkronisaatioon Euroopan järjestelmän kanssa. Tätä pöytäkirjaa ei ole vielä allekirjoitettu. Miksi? Kolme Itämeren maata tässä ovat tukemassa, mutta oletteko te valmiita tekemään yhteistyötä? No sitten teollisuuspolitiikka. Komissio tulee tekemään uuden ehdotuksen autoihin liittyen. Autoteollisuudessa liikutaan kohti sähköisiä autoja. Tämä täytyisi tapahtua nopeasti, että Kiina ei ohita meitä. Miten tässä voitaisiin motivoida autoteollisuutta? Miten voitaisiin olla tukemassa ikään kuin tätä vallankumousta? Kiitos. Thank you very much. Uh, on behalf... Kiitos Guem puolesta. Siliotis. Πρόεδρε, Ήθελα και εγώ να καλησορίσω εδώ. Kiitokset. Tervetuloa tänne ministerille. Ja onnea ja menestystä kaudellenne. Minä tiedän kokemuksesta, miten vaikeaa pienen maan on neuvostoa johtaa kyproslainen kun olen. Ja olen seurannut tuota tilannetta kyllä tarkalla silmällä Kyproksen kaudella. Minulla olisi seuraavanlaista kysyttävää markkinoiden uudelleen järjestelystä. Viime vuosina niin siitä on puhuttu paljonkin. Maat ovat itse asiassa äh, jääneet vähän eriarvoisen asemaan. Jotkut maat ovat verkkojen ulkopuolella, kun ne sijaitsevat kauempana. Eli miten, mitä tästä olette mieltä? Ja sitten vielä tuo energiaköyhyys, joka on suhteellisen uusi ilmiö. Parlamentissamme saamme tästä jatkuvasti aika ajoin kuulla komissiosta erinäisiä sanoja tästä, mutta mitään lopullista ei kättä pidempää saada tarjottua niille kansalaisille, jotka tästä kärsivät. Ja myös meitä kiinnostaa tuo Nord Stream 2. Puhutaan pohjoisesta, mutta etelästä ei puhuta mitään. Ei eteläisen Euroopan energiaongelmista puhuta halaistua sanaa. Ja sitten uusiutuvat energiavarat Viron kauden aikana. Tiedän, että te tuette vaatimuksiamme, puolueeni vaatimuksia, mutta mitä ajattelitte uusiutuvista energiavaroista konkreettisemmin? Miten näihin eri tavoitteisiin päästäisiin? Ja sitten vielä puolustuksesta, puolustusteollisuudesta seuraava ajatus. Etelä-Eurooppaan Etelä-Eurooppaan tuo teollistuminen on, se on, sitä on ryhtynyt, ähm, sitä on ryhtynyt purkamaan. Thanks very much. Peterson. Also, uh... Kiitos. Minäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi. Kuten muut kollegat ovat maininneet, meillä on tietysti suuria odotuksia, mutta Voisitko kertoa hiukan enemmän energiakysymyksistä? Ajattelen kaikkea kunnianhimoa, jota on uudella puheenjohtajavaltiona, mitä pidän tietysti todella suuressa arvossa, että on kaikkea hyvää, mutta tämä on valtaisa tehtävä, jos haluatte todellakin saada nämä kunnianhimoiset tavoitteet täytettyä niin, että syntyy neuvoston kantoja vuoden loppuun mennessä, joten haluaisin kuulla pari sanaa siitä, miten ihmeessä odotatte saavuttavanne tämän on hyvä, että on kunnianhimoa. Parlamentin tulisi tehdä kaikkeensa tukeakseen teitä tässä, mutta pitäisi kenties olla myös realistinen lähestymistapa, mikä on hyvin tärkeää. Joten kertokaapa hiukan enemmän. Toivon hyvää jatkoa tälle kunnianhimolle, mutta kuitenkin realistisia odotuksia samaan aikaan. And now... Kiitos. Kollega Bentsen. Chair, also welcome for. Kiitos Tervetuloa myös minun puolestani tänne parlamenttiin. Minun kysymykseni liittyy myös energiapolitiikkaan. Me tiedämme, että vapautetut energiamarkkinat ovat hyviä kuluttajille ja yrityksille, mutta kun tarkastelen tässä neuvoston lähestymistapaa, me tiedämme, että meille on energiaunioni, koska valtioiden päämiehet sopivat siitä. Nyt meillä on talvipaketti, mutta kun nyt luen tässä pöytäkirjoja ministerineuvoston kokouksesta, niin tämä ei kyllä ole kunnianhimoista. mennä tiedän, että riippumattomuus lisääntyy, mitä Putinin tulee ja Lähi-Itään tulee fossiilisiin polttoaineisiin ja tämä tarkoittaa tietysti alhaisempia hintoja, se luo pk-yrityksille työpaikkoja, mutta, mutta tässä on kuitenkin tällainen nationalistinen, kansallinen lähestymistapa, mitä ministereihin tulee, kun me olemme myös puhuneet siirtoverkon haltioista – se, että olisi enemmän alueellista yhteistyötä, niin näemme tällaisia kansallisia lähestymistapoja ja ei ole kunnianhimoa. Mitä voidaan tehdä, että voitaisiin saada myönteisempi lähestymistapa? Kiitos. Chair, welcome minister. I have two... Kiitos. Tervetuloa. Meillä olisi kaksi kysymystä, jotka liittyvät teollisuuspolitiikkaan. Ensinnäkin tämä parlamentti viime täysistunnossaan hyväksyi päätöslauselman valtaenemmistöllä, jossa pyydettiin kattavaa teollisuuspolitiikkaa, että komissio ja neuvosto edistäisivät sellaista. Mitä te tehdä tämän asian ottamiseksi omaan toimintaan ja mukaan ei löytänyt mitään teidän ohjelmastanne, joka liittyisi tähän. Toiseksi puolustusteollisuus. Vuodesta 2009 meillä on ollut äh, julkisten hankintojen jota oikeastaan ei ole koskaan voimalla pantu toimeen. Jos näin olisi ollut, me voisimme säästää vuosittain miljardeja euroja. Kysymys on tuhlauksesta, jota harjoitetaan jäsenvaltioissa siksi, että ne eivät sovella edes vähimmäissääntöjä, jotka koskevat kilpailua markkinoilla. Mitä teette sen varmistamiseksi, että tuo direktiivi on vastaisuudessa voimassa? Kiitos, edustaja Werner. It's for you. Ja, herzlichen Dank. Meine... Kiitos. Minulla on samantyyppinen kysymys kuin edellisellä puhujalla. Meillä on ollut jo paljon päätöslauselmia parlamentissa, jotka liittyvät teollisuuteen, johdonmukaiseen teollisuuspolitiikkaan Euroopan unionissa. Herra Bytikofer, on tehnyt mietinnön digitalisaatiosta tässä yhteydessä ja nyt Berliinissä on esitetty vaatimus näihin kysymyksiin liittyen. Nyt tässä 15 järjestön johtaja ovat antaneet lausunnon herra Busekille tähän kysymykseen liittyen. Miten te voitte tukea meitä viimeisessä päätöslauselmassa? Oli myös aika raja miten te voitte tukea meitä siinä, että komissio nyt vihdoinkin harjoittaisi johdonmukaista teollisuuspolitiikkaa, ainakin tiedonannon muodossa. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Itseltäni lyhyt kysymys. Lehdistössä on sanottu, että neuvottelumandaattia haluttaisiin laajentaa. Mitä tähän Nord Stream kakkosen offshore-osuuteen tulee. Ja te halusitte siis laajentaa tätä mandaattia koskemaan myös muita offshore-putkia. Tehän olette vastuussa näistä kysymyksistä ja myös sopimuksista, jos sopuun päästään. Dear members of uh, ITSE committee, thank you very much for your... Kiitos paljon näistä monista kysymyksistä. Tiedän, että mm, kollegani voivat vastata myös joihinkin kysymyksiin. Teen tässä nyt kuitenkin parhaani. Ja täällä on toki vielä kysymysmerkki tärkeä liittyen siihen, olemmeko kunnianhimoisia vai olemmeko realistisia. Ehkä voimme olla molempia. Otan tässä esimerkin liittyen Kaja Kallakseen. Käytän nyt viran kieltä, koska tiedän, että täällä on hyviä tulkkeja, joten vaihdankin tässä nyt sitten viron kielelle. Põhilinen rõhk oli äh, minä kuuntelin siis teidän kysymyksiänne. Minä havaitsin, että te keskitytte siihen, mitä Viro tulee saavuttamaan puhtaan energian paketin kohdalla. Tämä on erittäin laaja paketti. Minä mainitsin kaksi trilogia, energiatehokkuus ja rakennukset 26.6 neuvostossa aloitimme keskustelut ja voimme tässä nyt jatkaa neuvotteluja tärkeisiin asiakirjoihin liittyen, kun Euroopan parlamentti on valmis. Eli energiatehokkuus on meille yksi prioriteetti kysymyksistä. Puheenjohtajavaltiona Viro on investoinut kaikkiin energiapaketin kohtiin. Meillä on kaksi työryhmän kokousta viikoittain ja me olemme ottaneet tässä huomioon myös uusiutuvat energiamuodot. Mitä energiaunioniin tulee ja sen hallinnointiin, se on yksi päätavoitteistamme ja se liittyy myös eri lainsäädäntöehdotuksiin puhtaan energian paketissa. Tämän tulisi olla puite, joka on vahva, mutta samanaikaisesti joustava. Sen tulisi auttaa Euroopan unionia, kun se ponnistelee kohti tavoitteita, joita se on asettanut vuoteen 2030 asti. Tässä pyritään myös vähentämään byrokratiaa ja valvomaan edistymistä. Kaja Kallas esitti kysymyksen liittyen energiamarkkinoiden suunnitteluun Tämä on aihe, joka on lähellä sydäntämme, johon me olemme investoineet erittäin paljon. Me pyrimme siihen, että energiamarkkinat toimivat. Euroopassa me haluamme markkinalähtöisen näkökohdan, mutta toki ymmärrämme sen, että on erilaisia näkökohtia. Tulosta ei synny yhdessä yössä. Viro on tehnyt neljä eri ehdotusta, kun puhutaan energiamarkkinoiden suunnittelusta. Me haluamme nostaa nämä asiat esille neuvostossa syyskuussa, mutta me toivomme, että Euroopan parlamentti tukee meitä näissä kysymyksissä. Me haluamme päästä sopuun vuoteen 2018 mennessä. Täällä esitetty esitettiin kysymys myös Viron aloitteeseen liittyen digitaalisiin kysymyksiin. Kollegani tulee puhumaan tästä kysymyksestä. Mutta mitä digitaalimaailmaan tulee ja siihen liittyviin energiakysymyksiin, niin meillä on suunnitelmia liittyen yksityisen ja julkisen tahon väliseen yhteistyöhön. Puhumme tässä digitaalitaloudesta ja energiasta. Puhumme energiasektorin tulevaisuudesta ja myös eri ähm, ja myös datan vaihdosta ja tietojen vaihdosta. Tätä kautta me voimme antaa myös enemmän tietoja kuluttajille. Me haluamme luoda yksinkertaisen yksinkertaiset lainsäädäntöpuitteet. Me haluamme toimia yhteistyössä tästä, tässä yhteydessä. Ja, ja nämä digitaalialustat tulevat olemaan kaikissa Viron puheenjohtajakauden kokouksissa läsnä. Täällä esitettiin kysymys Viroon liittyen. Herra Turmes kysy Viron eh, edistymisestä, mitä desynkronisaatioon tulee. Kyllä, me olemme samassa verkostossa Valko-Venäjän ja Venäjän kanssa. Ja Toki me haluamme edistyä tämän asian suhteen. Me olemme analysoineet neuvostossa eri vaihtoehtoja, mitä tähän kysymykseen tulee. Me olemme käsitelleet siis tosiaan eri vaihtoehtoja. Kaikki ovat mahdollisuuksia, mutta me olemme tässä keskittyneet lähinnä Puolaan ja Keski-Eurooppaan, jotka olisivat siis mahdollisuuksia. Ja vuoden 2017 loppuun mennessä toivottavasti meillä on yksityiskohdat tähän kysymykseen liittyen ja me haluamme tehdä vielä lisätutkimuksia niin, että me saamme sitten yhteisymmärryspöytäkirjan julkaistua vuoden 2017 loppuun mennessä. Herra Busek kysyi Nord Stream 2. Kyllä, on aivan oikein. Viro haluaisi aloittaa neuvottelut, mitä Nord Stream 2 mandaattiin tulee, niin mahdollisimman nopeasti. Mutta energiaministerit tapasivat 26. päivä 6. Ja tämä oli vain tiedoksi kohta kokouksessa. Eli tässä ei ole vielä hyväksytty mitään lähestymistapaa. Ja keskusteluja käydään sitten heinäkuun lopulla. Me haluamme asettaa tavoitteet ja haluamme kuulla jäsenvaltioilta, mitä mieltä ne ovat, mitkä olisivat vaatimuksia kolmannelle putkelle. Ja me haluamme tietää, pitäisikö neuvotella ainoastaan Nord Stream 2 vai myös muista putkistoista ja ehkä mahdollisista tulevista putkista, South Stream mukaan lukien. Me tulemme siis kuuntelemaan jäsenvaltioiden mielipiteitä ja teemme sitten vasta johtopäätöksiä, mitä tulisi tehdä seuraavaksi. Meille on tärkeää, että kaikki ymmärtävät lainsäädäntöpuitteet, jotka me tulemme asettamaan. Ja tätä kautta me sitten, tai nämä olisivat siis puitteet, joiden avulla me voimme tulkita, kuinka me voimme käyttää eri putkistoja ja mitkä ovat komission vaihtoehdot, kun puhutaan energian monimuotoistamisesta. No sitten teollisuusstrategia. Me tulemme jatkamaan keskustelua sisällöstä. Me tulemme käsittelemään rakenteellisia muutoksia, digitalisaatiota, kestäviä bisnesmalleja ja niin edelleen. Me haluaisimme saada komissiolta strategian kevään 2018 mennessä. jäsenvaltiot ovat valmiita tekemään töitä tämän strategian eteen. Julkiset hankinnat jäivät käsittelemättä. Well, not, not easy to, to, to catch all the... All, all, No, ei ole kovin vaikeaa äh, käsitellä kaikkia kysymyksiä. There is a procurement directive passed on julkisen hankintojen direktiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2009. Ja siinä määritellään standardit myöskin puolustusalan julkisia hankintoja varten. Tätä ei koskaan ole oikein sovellettu. Ja kysymys kuuluu, Tuleeko tämä puheenjohtaja valtio huolehtimaan siitä, että tätä sovelletaan niin, että voidaan säästää arvokasta veromaksajien rahaa, jota hukataan tänään? Thank you for the question. Well, we will do... Kiitos. Pyrimme tekemään parhaamme. Kiitos. I hope that will be enough. Well, you... Toivottavasti se riittää. Eh... You see, they are very detailed questions. Nämä ovat erittäin yksityiskohtaisia kysymyksiä ja olen vakuuttunut siitä, että puheenjohtajavaltio vie nämä kysymykset eteenpäin Tallinnaan ja pyrkivät sitten täyttämään toivenne. Se, että mennään näin yksityiskohtiin, ei ole helppoa tässä muutamassa minuutissa, mutta hyviä vastauksia, hyvä johdantoaiheeseen ja kiitokset teille ja kaikkea hyvää seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Erittäin tärkeää Euroopan unionille. Kiitokset. Go. Now we go. No niin, sitten seuraava aihe. Äh, PK-yritykset, ja televiestintä. Urve Palon, televiestintä, avaruus ja PK, opetus- ja tiedeministeri. No niin, rouva ministeri Urve Palon, kuuntelemme teitä mielenkiinnolla ja kuuntelemme, mikä teidän ohjelmanne on seuraavalle kuudelle kuukaudelle. No, tässä ei ole kovin paljon valmisteluaikaa, pahoittelen sitä. Mutta on erittäin tärkeää, että puheenjohtajavaltio saa tässä kaikki kysymykset ja sitten yksityiskohtaisempia vastauksia voidaan lähettää myös kirjallisessa muodossa. Tämä on erittäin tärkeä meille. Teidän ohjelmamme, rouva, olkaa hyvä. Dear Professor Busek, members of... Hyvä professori Busek, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen siitä, että voin teidän kanssanne keskustella Viron neuvoston puheenjohtajakauden tavoitteista. Tässä vasta kaksi viikkoa on kulunut, mutta me tosiaan hoidamme tätä tehtävää tarkoin ja päättäväisesti. Uskomme, että Euroopalla on paljon yhteistä menestyksekkäästi nykypäivän haasteisiin pureutua ja myös käyttää kaikkia mahdollisuuksia. Minä vastaan informaatioteknologia-asioista ja meidän haasteemme ovat digitaalisella alalla ja ne ovat sydäntäni lähellä. Siksi tahtoisinkin tänään kiinnittää huomiota erityisesti digitaalisiin sisämarkkinoihin, varmaankin tätä valiokuntaa eniten kiinnostavan asian pääasiana meidän puheenjohtajakaudellamme on muun muassa digitaalinen Eurooppa yhdessä meidän muiden puheenjohtajien kanssa olemme laatineet digitaalisten sisämarkkinoiden neuvotteluista johtopäätöksiä vuonna 2008, vuodeksi 2018 ja haluamme myös viedä tätä eteenpäin riittävän kunnianhimoisesti. Ja jos ajattelemme tiedon vapaata vaihtoa, niin me tarvitsemme myös hyvät yhteydet tähän. Voimme näin auttaa liike-elämää tarjoamaan uusia innovatiivisia palveluita ja kansalaiset voivat sitten hyötyä kaikista digitaalisen maailman tarjoamista mahdollisuuksista. Ja näin me tarvitsemme sähköisen viestinnän säännöstöä. Se on tärkeä askel kohti gigabittiyhteiskuntaa, e, Viron puheenjohtajakauden yhtä tärkeimmistä tavoitteista. Me tahdomme saada aikaan välitysratkaisun neuvostossa tästä sähköisen viestinnän säännöstöstä ensi syksynä ja aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa. Olen iloinen siitä, että juuri tämä valiokunta käsittelee asiaa. Varmasti pääsemme yhteiseen ymmärrykseen, joka sitten ilahduttaa kaikkia osapuolia. Jos ajattelen Berekkiä, niin yhdessä jäsenvaltioiden komission ja parlamentin kanssa me haluamme löytää ja meidän täytyy löytää tehokas Euroopan tason koordinointi reitti. Ja tämä täytyy tehdä pitäen mielessä investointien sijoittajien toimintakentän varmuuden ja myös kansalliset erityispiirteet. Ja näin me haluamme viedä tämän yhteiseen näkemykseen neuvostossa, jotta sitten seuraava puheenjohtaja voi aloittaa kolmikantaneuvottelut. Ja sitten 5G-verkostot ensi viikolla ö, ähm, keskustelen siitä tästä asiasta televiestintäministerien kanssa. Parlamentin jäsenet ovat keskustelussa mukana ja toivon, että vahvaa viestiä voimme viedä eteenpäin tästä 5G-verkon eteenpäin viemisestä. Sitten digitaalisista sisämarkkinoista sehän on jatkuvasti muutoksen kourissa oleva ilmiö ja me aina katsomme sitten eteenpäin, mikä meitä on odottamassa. Erityisen innokkaasti kiinnitämme nyt huomiota tuohon lainsäädännöllispoliittiseen eh, tietotalouden kehykseen. Ensiksikin tietoon pääsy on elin tärkeää Euroopalle, jotta se pysyy kilpailukykyisenä maailmassa. Ja Euroopan täytyy myös muodostaa tällainen dataunioni, jossa on selkeät tiedot siitä, miten toimitaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Näin komissio on tarjonnut tietojen vapaan vaihdon aloitetta, jossa puhutaan juuri siitä, että perusteettomat tietojen, paik- paikallis- tietojen rajoitukset korjattaisiin. Ja olen varma siitä, että myös tämä valiokunta on kiinnostunut asiakas- asiasta. Puheenjohtajan näkemys on se, että tällaiset rajoitukset ovat vain yksi ainoa kohta dataunionissa. Meidän täytyy myös tutkailla laajemmin tiedon käytön mahdollisuuksia ja tietoon pääsyä ja sitten muun kuin henkilötietojen käyttöä. Puheenjohtajakautemme aikana me aiomme käydä poliittista keskustelua tiedon vapaan liikkuvuuden mahdollisuuksista eh, heinäkuun Tallinnan neuvostossa epävirallisessa neuvostossa, eli ensi viikolla jo, ja puhumme juuri rajoituksista poliittisen keskustelun näkökulmasta katsottuna joulukuun neuvoston kokouksessa. Tosin tässä on kyse vasta ensimmäisistä dataunionin askelista. Toivon, että parlamentti auttaa meitä viemään asiaa kaudellamme eteenpäin myös kolmikanta neuvotteluissa. Ja lopuksi kun ajattelen näitä maailmanlaajuisia verkkohyökkäyksiä, niin ei voi jättää, ei ummistaa silmäänsä verkkoturvallisuudelta. Digitaaliset sisämarkkinat täytyy taata Euroopan tasolla. Meillä on uusi verkkoturvallisuusstrategia. EUn pitäisi tosiaankin Euroopan teollisuuden verkkoturvallisuus taata ja tehdä siitä yksi vahvuuksistamme. Me odottelemmekin komission verkkoturvallisuus turvallisuus sertifikaattia ja merkintäehdotusta. Yhteisymmärrys ja luottamus ovat merkittäviä jäsenvaltioiden välillä, myös toimielinten välillä, ja me odottelemme aloittavamme työn uudesta ENISA-mandaatista syksyllä. Mutta nämä digitaaliset asiat eivät ole minun ainoa vastuu kenttäni minä vastaan myös avaruusasioista. Viro on myös asettanut listallaan korkealle eurooppalaisen avaruusstrategian täytäntöönpanon. Me kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että parantaisimme eurooppalaista avaruuspolitiikkaa niin, että se voisi tarjota myös mahdollisuuksia kasvulle, työpaikkojen luomiselle, sijoituksille ja kilpailulle. Me kiinnitämme erityistä huomiota tuohon Kopernikukseen. Siitä hän ollaan paraikaa arvioimassa vuoden 2014, siitä ainakaan vuoteen 2016 kautta. Ja me sitten haluamme valmistella tästä neuvoston päätelmät mitä ohjelmasta on opittu. Ja myös sitten haluamme kiinnittää huomiota ohjelman tulevaisuuteen, samoin kuin maahavainnointiin ylipäätään. Tämä on merkittävä Euroopan kansalaisten ja talouden kannalta ja myös Euroopan avaruusteollisuuden kannalta. Jos ajattelen Galileo-ohjelmaa, niin Viro on ajatellut saada tästä aikaan neuvoston päätelmät eh, maailmanlaajuisesta satelliittinavigointijärjestelmästä GNSS eh, joulukuun ministerineuvostossa. Digitaalisella asialistallamme me tahtoisimme saada paremmat ja järkevämmät ja fiksummat digitaaliset teknologian sovellukset käyttöön kautta linjan. Ja me haluamme kiinnittää huomiota avaruudesta peräisin olevan tiedon käyttöön maailmanlaajuisesti kilpailukykyisten työpaikkojen ja yritysten palvelemiseksi ja tarjotaksemme parempia julkisia palveluita Euroopassa. Näin me haluamme myös luoda tämän eurooppalaisen avaruusviikon 2017. Sehän järjestetään Virossa marraskuussa kolmannesta päivästä yhdeksänteen. Ja me tietysti puhumme digitaalisesta Euroopasta ja avaruudesta, joka on tietysti loppumaton keskustelun aihe. Puheenjohtajan tehtävänä on löytää tasapaino näiden eri näkemysten, perinteiden ja intressien välillä nykyisessä Euroopassa tarjotaksemme kaikille kansalaisille kansalaisillemme parhaita lopputuloksia. Näin me sitten haluamme jatkaa työtä äsken mainitsemillani aloilla seuraavien viiden ja puolen kuukauden kuukausien aikana. Kiitokset teille ajastanne ja huomiostanne. Ja nyt sitten odottelen kysymyksiä. Kiitokset. Thank you very much, madam. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Sitten poliittisten ryhmien edustajat. Pyytäisin kollegat, että puhuisitte kaksi minuuttia korkeintaan ja sitten muut puhujat yksi minuutti. Dekastio Vero ensin. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta käydä keskustella kanssa ja kuulla, miten intensiivisesti suhtaudut tähän digitaaliseen muutokseen, digitaaliseen agendaan, ja se on todellakin keskeinen osa teidän hankettanne tälle puheenjohtajakaudelle. Digitaalisessa muutoksessa yhteydet verkottuneissa ovat ydinasia, olennainen asia. Ilman niitä emme saa vietyä tätä digitaalista muutosta seuraavaan vaiheeseen, ja se on siis ratkaisevan tärkeää. Tiedätte hyvin, että tässä täytyy pyrkiä parantamaan mahdollisuuksia sille, että saadaan parempia yhteyksiä, eli korkean tason yhteyksiä. Joo. Ja tämä on asia, joka todella on... Developments as well. Today Eh, tänään meillä on mahdollisuus, me olemme sitoutuneet periaatteessa siihen, että meillä on viimeinen eh, varjoistuinen kokous tästä asiasta täällä parlamentissa. Ja toivon, että saan aikaan poliittisen sopimuksen asiasta. Kun se on tapahtunut 11. syyskuuta, me äänestämme asiasta ja sitten olemme valmiita eh, kolmikantaneuvotteluihin. Me emme voi taataan neuvoston edustajille, teille tai puheenjohtajavaltiolle, tai me itsellemme sitä, että tulos puheenjohtajakaudesta on se, että me saisimme aikaan poliittisen sopimuksen, mutta me voimme sitoutua johonkin, joka on siis meidän poliittinen tahtomme, meidän ja teidän. Tätä minä pyydän. Kiitos. Zorinio asiaryhmän puolesta. Kiitos. Minä hän puhuin jo äsken ja esitin kollegallenne kysymyksen ja toivotin hänelle kaikkea hyvää. Haluan sitä teille myös toivottaa. Kuten sanottua, meillä on suuret haasteet edessämme liittyen lähinnä digitaaliunioniin. Meidän täytyy voittaa kansalaisten luottamus puolellemme, jotta me saavutamme asetetut tavoitteet. Haluaisin esittää teille yhden kysymyksen. Wi-Fi for You-aloite, eli maksuton internet avoimilla, avoimissa paikoissa, julkisissa tiloissa Euroopassa. Mitä te aiotte tehdä, että voitatte kansalaisten luottamuksen puolelle näissä kysymyksissä? Tämähän on prioriteettikysymys Viron puheenjohtajakauden aikana. Tässähän toki puhutaan myös energiasisämarkkinoita. Kaikki nämä kysymykset ikään kuin risteytyvät keskenään. Digitaaliset kysymykset, energiakysymykset. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys ja se todellakin avaa uusia perspektiivejä. Ehkä voisitte vielä sanoa tästä sanasen. Eli jos nämä kaksi asiaa voitaisiin yhdistää, kiitos. On behalf of Toshanovski ECR-ryhmän puolesta. Ja vasta také unas... Niin, kiitos. Ja tervetuloa tosiaan meidän valiokuntaamme. Mukavaa, kun heti puheenjohtajakautenne kärkeen saavuitte valiokuntaamme. Tosiaan on oikein merkittävää puhua tulevaisuudesta ja siihen, mitä Pilar jo äsken sanoi, niin jatkaisin siitä. Tämä säännöstö on toki tarpeellinen, aivan perustavanlaatuisen olennainen osa kokonaisuutta ja sitten meidän täytyy miettiä Berekkiä tarkemmin. Berek ei ole sinänsä mikään valtava kokonaisuus, mutta se on merkittävä tosiaankin. Joten meidän täytyisi nyt saada nämä kaksi alaa mahdollisimman lähelle toisiaan ja niitä pitäisi käsitellä mahdollisimman yhdessä. Asiaa ei kuitenkaan ole vielä aloitettu käsittelemään neuvostossa ja minä haluaisinkin tietää, mitä ajattelette asian tulevaisuudesta, mitkä ovat seuraavat askeleet. Ja sitten vielä Galileosta. Mainitsitte unionin äh, avaruuspolitiikan ja sen merkittävyyden ja sen, että Galileohan on yksi suurimmista hankkeista – erityisesti jos ajattelemme taloudellista panostusta siihen. Joten olisi kiva kuulla teiltä, miksi mielestänne sitten talousarviota on niin rajusti leikattu. Mitä ihmettä neuvostossa on tapahtunut tässä kysymyksessä? Me tässä valiokunnassa kyllä jäimme aivan tuijottamaan suomollamme hämmästyneinä tätä tilannetta. Mitä ihmettä neuvostossa on siis tapahtunut, koska tämä, nämä leikkaukset nyt kyllä vaikeuttavat hankkeen eteenpäin viemistä reippaanlaisesti. Mutta onnea ja menestystä kaudellenne, tuskin se mikään helppo tehtävä on. Ja kautenne on myös aika lyhyt, koska siihen tulee tuo kesälomakin. Edustaja Kallas. Use for the second. Toisen kerran käytän tätä tilaisuutta puhua Viroa. Tervetuloa uudelleen. Minun kysymykseni ovat aika konkreettisia ja yksityiskohtaisia. Ensinnäkin näistä palveluista, jotka tehdään avoimen internetin kautta. Neuvosto lisäsi digitaalisen sisältöjen asiaan, samoin kuin myöskin sähköisen viestinnän säännöstöön nyt. Ja eikö tämä merkitse sitä, että me luomme liikaa sääntöjä tälle alueelle, alueelle, jossa tarvittaisiin enemmänkin tällaista joustavampaa, perinteisempää lähestymistapaa televisioiden ja Sitten tiedonvapaa liikkuminen ja paikallistamiseen liittyvät rajoitukset eri jäsenvaltioissa. Mikä on sinun näkemyksesi ajatuksesta, että jäsenvaltiot pitävät tiedot omassa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot uskovat, että tällaisten rajoitusten purkaminen ei olisi hyvä asia, mutta mitä sinä ajattelet? Sitten nämä takaovet ja salaaminen. Aina kun me puhumme terrorismista, me puhumme salaamisesta ja siitä, että on tietynlaisia mahdollisuuksia olemassa poliisillemme ja poliisiviranoisimme toimia, mutta tämä voidaan tehdä salaamista. Mitä sinä ajattelet tästä asiasta? Thank you very much, madam. Kiitos. kollega Butikko Ferbihreen puolesta. welcome in. Kiitos puheenjohtaja, tervetuloa ministeri. Minulla olisi kolme kysymystä. digitalisaation ja energian välinen yhteys, se täällä jo mainittiin. Liittyen siihen haluaisin, että kommentoisitte laajemmasta yhteydestä, mitä digitalisaation ja kiertotalouteen tulee, miten nämä liittyvät toisiinsa ja, ja mitä teette energian lisäksi tämän lisäämiseksi, näiden kahden kysymyksen toisiin liittämiseksi. Sitten pyytäisin teidän arviotanne. Tässä nyt on ilmeisesti kilpailu, mitä digitalisaation eri alueiden välillä tulee. Mm, mitä mieltä olette? Kuinka paljon aikaa meillä on päättää, että onko meillä kestävä tulevaisuusorientoitunut järjestelmä ja jäämmekö kyydistä tässä yhteydessä. Voisitteko hieman kuvailla tätä? No sitten vastavuoroisuus kolmanneksi. Tässä kilpailussa on myös kilpailua, mitä sääntelyyn tulee. Kaikki alueet eivät toimi samalla tavalla, mitä sääntelyyn tulee. Pitäisikö tässä vaatia vastavuoroisuutta, mitä esimerkiksi datan lokalisaation tulee? Jotkut viranomaiset vaativat sitä. Me emme puolla sitä kuitenkaan. Miten me käsittelemme tätä kysymystä? Kiitos. I'm not too fast because... En tässä nyt kiirehdi, koska tässä ministeri tekee muistiinpanoja vielä. No niin, nyt sitten minuutin puheenvuorot. Edustaja Karinch, e- ei. No. Edustaja Nibler. Kiitos puheenjohtaja. Ja syömäliset tervetuloa toivotukset minultakin teille, rouva ministeri. Toivotan teille menestyksekästä toimintaa virassani ja samoin nyt neuvoston puheenjohtajana. Minusta on hyvä, että teillä on näin kunnianhimoinen ohjelmasta voi vain tukea. Minulla on kaksi kysymystä konkreettisesti. Te ette puhunut yhdestä aiheesta, joka kuitenkin teidän maanne kannalta on tärkeä ja josta uskon, että muut maat voisivat oppia teiltä paljon, nimittäin sähköinen hallinto. Ei ole mitään muuta maata Euroopassa, joka olisi näin edistyksellinen hallinnollisten tehtävien hoitamisessa ja siinä, miten se tarjoaa palveluita kansalaisille kuin teidän maan. No, mitä olette konkreettisesti suunnitellut? Miten tätä, mitä te tarjoatte, voitaisiin myöskin esitellä muille maille, niin että saataisiin kenties sysäyksiä kehitykseen niissä aikaan. Sitten te puhuitte myöskin kyberturvallisuudesta ja puhuitte siitä, että Enisa tarvitsee mandaatin, onko muuta toimintaa tällä alueella. Ja mitä tulee sitten avaruuspolitiikkaan, on hyvä, että sekin on yksi painopiste puheenjohtajakaudellanne, mutta ehkä sitten hiukan kertoa enemmän siitä, mitä on suunniteltu. Te puhuitte Kopernikuksesta ja Galileosta, mutta mitä on konkreettisesti odottavissa aloitteina? Uh, thank you very much. Kiitos. Edustaja Boni. Thank you very much and uh, good... Kiitos. Ja onnea menestystä vain Virolle. Varmaan tässä nyt sitten digitaalinen agendaan saadaan puhallettua uutta henkeä. No sitten tiedot vapaasta koulusta. Miten arvioit jäsenvaltioiden valmiutta aloittaa keskustelut tästä ja myös saamaan suhteellisen joustavasti tämän asian käsittelyn päätökseen. Ja vielä sitten tiedonvapaasta kulusta sen verran, että kun ajattelen Viron hallitusta, joka on esitellyt julkilausumansa digitaalisesta terveysyhteiskunnasta maaliskuussa. Tämä on innostava ja kiinnostava asia, miten haluaisitte aloittaa yhteistyön jäsenvaltioiden kanssa tästä asiakokonaisuudesta yhteisin toimin, kun komissiolta saamme syksyllä asiasta tiedonannon. Kiitos. suur aitäh, äh, kasutan ka võimalust rääkida emakeeles, kuna siin on suurepärased tõlgid olemas. kiitos, meillä tämä tilanne, jos meillä on loistavia tulkkeja täällä, oma käyttää omaa äidinkieltäni, minäkin. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka esittävät kysymyksiä, jotka tekivät ehdotuksia tai esitavad kommentteja. Toivon, että en unohda ketään ja että pystyn vastaamaan kaikille. Olen täysin ühte mieltä siitä, mitä rouva Del Castillo Vera sanoi. Voin vain sanoa, että teemme työtä saman tavoitteen eteen ja toivonkin, että saavutamme sen, minkä olemme asettaneet tavoitteeksi. Yleisesti, kun puhumme yhteyksistä, me tiedämme kaikki, mitä merkitsee tietojen saatavuus, mitä merkitsevät hyvät ö, wifi-yhteydet. En voi puhua pelkästään äh, tiedon äh, saatavuudesta ilman, että puhumme verkottumisesta ja yhteyksistä. Sen täytyy olla korkean laatuista ja maantieteellisesti tilanteet täytyy olla sen, että kate on olemassa kaikkialla, mutta sen pitää olla myös korkealaatuista lähtien liikkeelle siitä, että tiedon on pystyttävä liikkumaan nopeasti ja myöskin suurina määrinä. Kysymys, jonka esitti herra Zorinjo, joka liittyy Wi-Fi for EU-hun, se on hyvä aloite. Nimittäin me olemme odottaneet lopullista hyväksyntää ehdotuksesta kummaltakin lainsäätäjältä ja haluaisimme, haluaisimme tehdä työtä intensiivisesti Wi-Fi for EUn hyväksi tulevina kuukausina ja pyrimme myöskin saamaan rahoituksen tälle aloitteelle. Eli sähköisen viestinnän säännöstö. Se on hyvin tärkeä paketti, yksi kaikkein olennaisimmista aiheista tiedon ja viestinnän äh, ministerien asialistalla – ja kesäkuussa jo päästiin siihen johtopäätöksen neuvostossa, että on saatu aika paljon aikaan, että neuvostossa on tarvittava perusta sille, että edetään asiassa. Ja mitä tulee Berekiin, neuvoston lähestymistapa on seuraava. Me ensin analysoimme, mitkä ovat Berekin tehtävät, mitkä niiden tehtävien tulisi olla. Ja sen jälkeen me analysoimme sitten sen, mitkä tehtävät pitäisi määritellä Berekin asetuksessa tulevaisuutta varten. Mitä tulee avaruuteen? Viro aikoo kilpailuasioiden neuvostossa joulukuussa järjestää kokouksen kaikkien avaruusasioista vastaavien ministerien kesken ja keskustella siitä, mikä on avaruustrategian tila. Siihen mennessä avaruustrategia on ollut voimassa jo yhden vuoden, joten voimme analysoida sitä, mitä pitäisi tehdä paremmin, mitä on opittu tämän ensimmäisen vuoden aikana. Yleinen näkemys on se, että pitäisi edetä Kopernikuksen osalta, että tarvittaisiin enemmän rahoitusta, että ilman lisärahoitusta ei voida jatkaa. Ja pitää myöskin keskittyä enemmän dataan, joka koskee avaruuteen, ja tuo tieto pitäisi, tuo data pitäisi saada myöskin yritysten käyttöön, myös PK-yritysten käyttöön. Kaikki Euroopan unionissa, kaikkien pitäisi voida hyötyä tällaisesta tiedosta. Virolla on paljon kokemusta digitaalisesta maailmasta, ja totta kai haluaisimme tehdä parhaamme jotta osaltamme antaisimme datan tiedon yritysmaailmalle. Tämä on kenties merkityksellistä silloinkin, kun puhumme kilpailukyvystä nimenomaan koko Euroopan unionin kannalta. Me voimme parantaa kilpailukykyä, jos tieto pystyy liikkumaan vapaasti ja jos jäsenvaltiot digitalisoituvat ja mitä enemmän jäsenvaltiot harjoittavat hyvää yhteistyötä tehokkaasti, meillä oikeastaan ei ole mitään muuta mahdollisuuttakaan. Meidän pitää käyttää tietoa paremmin ja analysoida sitä, mitä tulevaisuudessa olisi tehtävä paremmin. Rova Kallasin kysymykset. Minä etsin täältä kysymykset papereista, ne kirjoitin kaiken muistiin. Ah, yes. <laughs> Thank you. Eh, kõigepealt oli... Kiitos. Niin, tässä se on. Ensimmäinen kysymys, jonka Rova Kallas esitti, koski sitä, harjoitammeko liikasääntelyä, mitä tulee nimenomaan tietoteknologian alalla toimiviin yrityksiin – Meillä on hyvä ympäristö kehittää nimenomaan palveluita, jotka tapahtuvat avoimen internetin kautta, me haluamme harjoittaa tässä liikasäätelyä. Keskustelimme asioista Maltan puheenjohtajakauden aikana ja ajattelimme, että jos palvelut ovat samankaltaisia, silloin pitäisi myöskin soveltaa niihin samankaltaisia sääntöjä. Haluaisimme varmistaa suhteellisuuden ja antaa oikeudelliset takuut kaikille markkinatoimijoille. Me haluamme, että sisältödirektiivi ja muut säädökset, jotka koskevat digitalisoitumista, sisältävät samanlaiset vaatimukset. Mitä tulee salaamiseen? Nykyhetkellä me emme odota minkäänlaisia ehdotuksia, jotka liittyvät takaoviin salaamisessa. Kyberturvallisuudesta kysymykset liittyvät myös tähän samaan asiaan. Keväällä 2018 2018 kaikki, kaikkien direktiivien tulisi olla voimassa, ja Euroopan komissio onkin luvannut tehdä uuden strategian eh, kyberturvallisuudesta syks- syyskuuhun mennessä. Tällä hetkellä voimassa oleva strategia on jo 4-5 vuotta vanha, mikä sinänsä ei tee se sitä vanhaa, mutta kehitys kybermaailmassa on nopeampaa joten tavallaan se on jo vanhentunut, joten strategia tulisi päivittää ja on hyvin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot ottavat vakavasti tämän päivittämishankkeen ja että kaikki direktiivit todellakin päivitetään ja pannaan toimeen. Viimeisimmän kyberhyökkäyksen aikana kaikki yritykset, jotka kärsivät, olivat kansainvälisiä yrityksiä sinänsä ei ole äh, tärkeää se, että kyberturvallisuuden taso on korkealla virossa silloin, kun muut eivät ole saavuttaneet korkeaa tasoa. Sitten sähköinen hallinto. Tämä on keskeinen kysymys Virolle. Me olemme saavuttaneet aika paljon. Me olemme keskittyneet kehitykseen tällä alueella Virossa. Ja marraskuussa, jos en muista väärin, järjestämä korkean tason konferenssin sähköisestä hallinnosta ja haluaisimmekin hyväksyä julkilausuman siitä, mitä tehdä seuraavaksi, miten revit, levittää tällaisen sähköisen hallinnon periaatteita Euroopassa. Ja haluaisimme myös vahvistaa periaatetta, että kaikkia tietoja pyydetään vain yhden kerran, mikä on yksi tärkeä keskeinen periaate tässä kysymyksessä. Sitten oli viimeinen kysymys, joka koski, kysymys, joka koski Galileoa. Ja budjetti sitä on äh, leikattu, mutta voin todeta, tehdä, että me aiemme tehdä parhaamme sen varmistamiseksi, että vaikka budjetti olisikin leikattu, me pyrimme saamaan mahdollisimman laajan hyödyn ohjelmasta. Tiedon vapaa liikkuvuus, on asia, jonka monet parlamentin jäsenet ottivat esille. Teemme parhaamme tässä asiassa työsuunnittelisen hyväksi. Odotamme ehdotuksia puitteistosta ja suunnittelemme, että joulukuussa kävisimme poliittista keskustelua tästä aiheesta. Toivon, että kaikki saavat vastauksen kysymyksiinsä. Olen aina valmis tapaamaan teitä ja toivon, että te tulette Viroon. Me olemme suunnitelmassa 50 eri konferenssia digitaalisista aiheista. Digitaalinen maailma on hyvin tärkeä asia Virossa. Se ei ole asia, joka olisi rajoittunut vain minun toiminta-alaani. Se on tärkeä aihe kaikille ministereille ja, ja saamme tärkeitä Euroopan parlamentin jäseniä osallistumaan tapahtumiimme, silloin saavutamme lisää enemmän. No, ehkä kaikkiin kysymyksiin ei vastattu yksityiskohtaisesti, mutta meille tämä ei ole niin tärkeää, koska on täysin mahdotonta vastata kaikkiin kokouksiin esitettyihin kysymyksiin yksityiskohtaisesti näin lyhyessä ajassa. On tärkeää, että voitte viedä näitä kysymyksiä eteenpäin Tallinnaan ja pohtia näitä kysymyksiä, vaikka niihin nyt ei täällä olisi vastastukaan. Ja ehkä te voitte tätä kautta sitten täyttää toiveemme. Kiitokset teille esityksestänne ja kiitos myös siitä, että vastasitte lähes kaikkiin kysymyksiin ja toivotamme teille kaikkia hyvää seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kiitos. It was great possibility and big honor to me. Thank you. Um, Kiitokset. Kiitokset. Oli mukava täällä tänään saada olla paikalla. Kiitos kysymyksistä ja huomiostanne. Toivon näkeväni teidät Tallinnassa ja teillä on pikapuoliin myös kesälomat tiedossa, joten oikein hyvää kesää teille kaikille. Uh, uh, Kiitos hyvät kollegat. Kokouksessamme on aina niin. Reinholdin viittain tässä nyt siis kaikkien yksityiskohtaisiin kysymyksiin ei voida vastata, mutta ne on kuitenkin kirjattu ylös, ne on huomioita, joten minä painotan, että on tärkeää pitää nämä kysymykset mielessä ja tätä kautta sitten pyrkiä täyttämään toiveet. On hyvä, että me esitämme myös yksityiskohtaisia kysymyksiä ja tällaisia yksityiskohtaisia kysymyksiä ei pitäisi välttää, mutta ehkä kaikkiin ei voida vastata. Joten kiitos ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä. Ja No niin, nyt siirrymme ministeri Mailis Repsiin, opetus- ja tiedeministeri. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Tutkimus ja avaruus. Repse ei ole vastuussa innovaatiosta, mutta se on kuitenkin niin lähellä tutkimus ja innovaatio, joten älkää olko yllättyneitä <laughs> nyt, jos täällä estetään myös innovaatioon liittyviä kysymyksiä, koska emme oikein osaa erotella näitä kahta asiaa. Ehkä voitte sitten välittää nämä kysymykset eteenpäin vastaavalle ministerille hallituksessanne. Mutta koulutus, tutkimus, innovaatio, Eli tämä tiedon kolmio, tämä on erittäin tärkeä kysymys ja tämä kolmio täytyisi pitää kasassa. Meidän ei tulisi unohtaa yhtäkään kulmaa. Horisontti 2020, yhdeksäs puiteohjelma. Erittäin mielenkiintoinen aihe, ehkä kysymyksiä koulutukseen liittyen. Emme nyt ole koulutuksesta vastaava valiokunta, mutta silti. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Honorable. Kiitos, äh, hyvää herra Busek. Oli, muka, oli mukava, että oli tällainen lyhyt kokous ja uskon, että tulee lisää kokouksia tulevina kuukausina ja jatkoa tälle keskustelulle. Hyvät kollegat, parlamentissa on todella suuri ilo olla ja mukava käydä tällainen lyhyt keskustelu prioriteeteistamme valtiona ja samaan aikaan kuitenkin äh, ottaen huomioon teidän ajatuksianne, joita nousee esille. Tämä on hiukan tällainen ehkä epävirallisempi kokous. Kaikki on ollut hyvin tällaisessa äh, tällaista tietosisältöistä. Ja nyt haluan myös mainita, että kaikki kysymykset tietysti ja keskustelut, joita teillä on ollut täällä horisontista ja monista muista prioriteeteista. Me olemme tullakin hyvin yksityiskohtaisesti kiinnittäneet niihin huomiota. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Viro on puheenjohtajavaltio. Ja tämä on maa, jossa väestö tukee EU-jäsenyyttä, joten meillä on helpompaa tällainen yhtenäinen lähestymistapa, yhtenäinen näkemys siitä, mikä voisi olla parasta Euroopan unionille yleisesti ottaen. Ja tämä on hyvin tärkeää nimenomaan tutkimuksen alueella, koska tällainen yhtenäinen äh, rintama on tärkeä, jos meillä on tietynlaista lisäarvoa, joka liittyy tutkimukseen, se on hyvä asia. No nyt sitten näistä prioriteetista me haluaisin Todetaan että odotan tietysti mielenkiinnolla jatkokeskustelua ja haluan kuulla teidän kommenttejanne. Viropuheenjohtajakaudella me olemme nyt hyvin, meillä on hyvin tärkeä ajankohta, jolloin käydään keskusteluja vuoden 2020 jälkeisestä kaudesta Euroopan unionin budjetin osalta. Ja tähän liittyy hyvin olennaisia kysymyksiä myöskin Euroopan tulevaisuudesta, jotka ovat esille ja monet meidän toimistamme – totta kai keskittyvät juuri tähän. Tällainen kaiken kattava poliittinen tavoitteemme on pyrkiä eh, lopettaa pessimismi ja osoittaa tietä eteenpäin kohti yhdistyneempää Eurooppaa. Ja totta kai tutkimusyhteistyö on yksi tällainen alue, joka lisää sitä, ja innovaatioyhteistyö myöskin. Me tulemme eh, arvioimaan tietysti horisontti 2020, vaikkakin nykyisessä puitohjelmassa ei jäljellä on vielä kolme vuotta, ja keskustelut tulevasta ohjelmasta ovat jo käynnistyneet. On myös teidän keskustelunne täällä, samoin kuin myöskin sidosryhmien paperi, joka on julkaistu äskettäin, niin sanottu Lamin äh, raportti on tässä tärkeää. Haluaisin onnitella parlamenttia, koska teidän kattava mietintö, joka koskee horisontti 2020 puolivälin arviota oli ensimmäinen tätä asiaa kattava paperi ja hyvin, hyvin laaja. Ajatellen tulevaa ohjelmaa olemme yhtä mieltä hyvin monista asioista. Olemme pyrkineet ottamaan nämä prioriteetteiksi puheenjohtajakaudellamme. Viime viikollahan minulla oli ilo osallistua konferenssiin, jota monet kolleganikin olivat seuraamassa. Solevan Cabezon oli mukana panelissa minun kanssani ja me kävimme hyvää keskustelua vuoden 2020 jälkeisestä ajasta. Pitkälti oltiin yhtä mieltä nimenomaan Euroopan tutkimus- ja innovaatioyhteistyöstä, jonka puheenjohtajakin täällä juuri mainitsi koska on selvää, että meillä ei voi olla tutkimusta ilman innovaatioita, eikä innovaatioita ilman tutkimusta. Nämä ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Ja jos me mietimme kaikkia arviointeja ja mitä sitä, mitä Lamin raportissa on todettu, niin siinä todellakin osoitetaan selvästi, että tutkimusta ei voi olla ilman koulutusta, koska tämäkin asia, joka joskus unohtuu, EU-ssa on enemmän keskitytty ehkä hiukan vain yhteen asiaan kun olemme saavuttaneet huippuosaamisen, niin sitten meillä on todellakin tarvetta voimakkaaseen perustaan myös koulutuksen alueella. Jos katsomme keskustelua, jotka liittyvät Euroopan tulevaisuuden budjettiin, niin se pitäisi paremmin pystyä perustelemaan sitä, miksi on pitää investoitua, investoida enemmän tutkimukseen ja innovaatioon, enemmän kuin tällä hetkellä, ja on paljon todisteita siitä, että tutkimus ja innovaatio vaikuttavat myönteisesti talouteen ja yhteiskuntaan. Ja me haluamme osoittaa tämän yhtenäisesti ja siksi olemme valinneet sen prioriteetiksi puheenjohtajakaudelle. Meidän täytyy pystyä muuttamaan tieto vakuuttaviksi argumenteiksi niille, jotka neuvottelevat budjetista sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Meidän pitää kertoa paremmin tarinaa tutkimuksesta. Me esimerkiksi olemme ylpeitä Virossa juuri tästä e-Estoniasta, eli sähkövirosta, ja se ei olisi ollut mahdollista ilman voimakasta perustutkimusta. Kehitys on ollut pitkän tähtäyksen prosessia, jossa uutta tietoa, innovaatiset ihmiset ovat olleet kulmakiviä. Tämä on hyvä esimerkki sellaisesta vaikutuksesta, joka yliopistoilla ja akateemisella tutkimuksella on virossa, mitä on joskus vaikea mitata. Kuten Pascal Lamy sanoi maanantaina siitä, että on tarvetta lisätä rahoitusta tutkimuksiin ja innovaatioihin, hän sanoi, että oli pelkästään kysymys sitä, että ollaan mukavia tieteelle. Tärkeää on säilyttää eurooppalainen identiteetti. Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovaatioita kohdatakseen tulevaisuuden haasteita, saavuttaakseen kilpailu kyvyssä etuja. Tutkimus innovaatio yhdistävät, inspiroivat ihmisiä. Meidän ei pidä aliarvioida sitä, miten tärkeä rooli muutoksessa on sillä, että tutkimus on nimenomaan ruohonjuuritasolta nousevaa. On surullinen totuus se, että EU ei ole lähelläkään kolmen prosentin tavoitteen saavuttamista tutkimuksessa ja innovaatioissa. 3 prosentin sijasta vuonna 2015 käytimme 2,03 prosenttia tähän 9 prosenttia. Julkisista tutkimuksia, kehityksen investoinnista tehdään kansallisella vähän 10 prosenttia EU-tasolla. Siksi puheenjohtajakauden aikana emme keskity pelkästään EU-budjettiin, vaan myöskin kansallisiin ponnisteluihin lisätä investointeja tutkimukseen ja innovaatioihin. Kun puhumme seuraavasta puiteohjelmasta, on todettava, että neuvoston on lähetettävä voimakas viesti siitä, miten varmistetaan, että ohjelmalla on suuri vaikutus. Sidosryhmien vaikutus, Euroopan parlamentin ja LAMin raportin vaikutus ovat olleet hyvä pohja keskustelulle. Meidän tavoitteenamme on rationalisoida tutkimus- ja kehitysrahoitus maisemaa Euroopan unionissa. Keskustelu tulevaisuudessa koskee puiteohjelmaa on hyvin kattavaa. Olemme päättäneet keskittyä ennen kaikkea, että lisätään johdonmukaisuutta ja avoimuutta eu tutkimuksissa ja innovaatiokumppanuuksissa. Mutkikkuus on ollut, rahoituksessa on ollut myöskin toistava aihe, joka on noussut esille myöskin horisontti 2020 puolivälin arvioinnissa. Tämä johtuu siitä, että hyvä suurempi määrä kumppanuusvälineitä ja aloitteita on olemassa, jotka ovat 25 prosenttia kokonaisuudessaan horisontti 2020 niin budjetista, ja tämä osuus on kasvanut jatkuvasti, ja jossa kyllä horisontti 2020 se on saavuttanut lähes 60 prosenttia. Kuten Lamin raportissa ehdotetaan, vähimmäistavoitteena pitäisi olla poistaa kolmasosa näistä tutkimuksiin ja innovaation rahoitusjärjestelmistä, välineistä ja lyhenteistä. Sen sijaan tavoitteenamme on keskustella siitä, miten, miten saadaan aikaan strategisempi lähestymistapa EUn tutkimus- ja innovaatiokumppanuksiin niin, että varmistetaan lisääntyvä johdonmukaisuus ja avoimuus uusille toimijoille. Meidän äh, puheenjohtajakausimme pyrkii suunnittelemaan äh, neuvoston johtopäätöksiä puolivälin arviosta horisontti 2020 osalta ja tulevaan suuntaa seuraavalle puiteohjelmalle. Lopuksi Olisin kutsua teidät äh, puheenjohtajakauden konferenssiin Euroopan huipputason tutkimus, vaikutus ja arvo yhteiskunnalle, joka pidetään Tallinnassa 12. lokakuuta. Siellä me käymme korkean tason keskustelun siitä, miten maksimoidaan vaikutus ja arvo, joka tutkimuksella on. Ja me toivomme, että löytyy uusia argumentteja lisätä tutkimus- ja innovaatioinvestointeja Euroopassa. Lopuksi haluaisin todeta, että tämä puheenjohtajakausi on sellainen, että teemme mahdollisimman paljon työtä, niin saadaan mahdollisimman paljon hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, yhteistyö toimielinten välillä, tutkijoiden, tiedon, instituutioiden ja teollisuuden kanssa on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että saamme kunnianhimoisen näkymän tutkimukselle ja innovaatioille Euroopalle vuoden 2020 jälkeen. Kiitos. Erittäin tärkeä viesti tässä puheen lopussa. Toki kaikki oli erittäin merkittävä meille herra Eiler ensimmäisenä EVP-ryhmän puolesta. Minister to the par- Tervetuloa rouva ministeri tänne parlamenttiin. Ja te olette valmistelleet kautta ja oli mielenkiintoista seurata, miten maa valmistelee näin loistavasti puheenjohtajan kautta ennen kaikkea mitä tutkimuksen. Aina näin ei ole, ei isommissakaan jäsenvaltioissa. Olen tässä nyt suhteellisen rehellinen. Kun puhutaan talousarviosta, niin siitä tullaan tekemään päätöksiä. Tässä on viitattu lamiin, mietintöön, mutta käytännössä me emme ole saavuttaneet tätä kolmen prosentin tavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Te mainitsitte, että budjetti on suhteellisen pieni Euroopan unionissa, mutta myös jäsenvaltioissa budjettia on leikattu. Ja tämä liittyy myös teollisuuteen, jossa on leikattu tutkimusrahoitusta. Se on aika huolestuttavaa. Mutta loppujen ihan tässä on kysymys rahasta ja kysymys kuuluu, että miten te tulette tukemaan parlamenttia liittyen ehdotukseen, joka on 120 siis miljardia euroa. Ehm, lamiissahan puhuttiin 300 miljardista meidän pitäisi lisätä rahoitusta 150 miljardilla vuote, vuosittain. Mutta sitten liittyen lukuihin Aasiassa, Pohjois-Amerikassa, myös Kiinassa ja muissa Aasian maissa on kasvatettu talousarviota. Meidän talousarvio on suhteellisen pieni. Onko tavoitteena, että tuottaisiin kunnianhimoisempaa ehdotusta. Se saattaisi tulla komissiolta ainakin kolminumeroinen luku. No, tämä on hyvä hanke, mutta meillä on kuitenkin suuri innovaatiokuilu Euroopassa. Tsekin hallitusta pyrittiin tukemaan vuonna 2013 tähän liittyen ja mielestämme olisi hyvä, jos te nyt puheenjohtaja valtiona olisitte tässä ikään kuin välittäjän asemassa, jotta me saisimme suljettua tämän kuulion, mutta miten saisimme kuitenkin säilytettyä tämän hetken suuntaviivat. Ehkä voisitte ottaa tähän kantaa. Kiitos. Edustaja Rubatska, SED-ryhmän puolesta. Kiitokset. Oikein mukava tavata ministeri uudemman kerran. Tapasimmehan jo aamupäivälläkin ja keskustelimme opetusasioista. Nyt kiinnittäisin tosiaan tutkimukseen huomiota ja seuraavat kysymykset esittäisin ensiksi. mitä ajattelette ja minkälaisia siinä toimiin olette ajatellut ryhtyä uuden puiteohjelman sisällä, jotta alueellista pirstaloitumista vähennettäisiin horisontti 2020 varojen saajien kentällä. Ja jos ajattelen esimerkiksi vain neljää valtiota, jotka näitä varoja, varoista ovat hyötyneet. Tämä on suuri ongelma. Ja sitten vielä kiinnittäisin huomiota myös tähän kumppanuuspuolen selvittämiseen. Miten ajattelitte tässä toimittavan? Ja sitten seuraava kysymys. Jos ajatellaan näitä osaamiskeskuksia ja parlamentin kantaa siihen, toivon, että näitä hankkeita ei hylätä on monia hankkeita, jotka on hylätty varain puutteessa. Miten mielestänne toimitaan vähän samansuuntaisesti kuin äsken kuulimme esitettävän? Pitäisikö meidän pyrkiä saamaan tutkimuksen tutkimuksien synergiaetuja Horisontti 2020 ohjelmasta. Ja puolustuspuolen valtavasta rahapotista, koska siellä tutkimusta tarvitaan erityisesti, jos ajattelee avaruustutkimusta. Jos meillä ei ole minkäänlaista avaruustutkimusta, niin on turha sitten ajatella kehitystä. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustaja Tosenovski ECRstä. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, já vás také vítám a velmi si cením vaši na... Kiitos. Tervetuloa eh, myös minulta. Olen iloinen siitä, että olette siellä meidän valikunnassamme ja pidän suuresti arvossa sanoina, jotka liittyivät tutkimuksen merkitykseen. Tutkimus on panos tulevaisuuteen. tärkeää, että havaitsemme, mittaavat tutkimuksen tulokset, mutta aina ne ei tapahdu, mutta tietenkin eh, täällä puhuttiin mm, eri kysymyksiä liittyvät tutkimuksella. Puhuttiin myöskin horisontti, mitä puhua horisontti ja Brexitin investointiyhteydestä. Minä tiedän, että, ja tiedämme, että kuningaskunta on ollut suuri toimija yliopistotutkimuksessa. Ja nyt Horisontti 2020 on vääntymässä vuonna 2020, joten meidän täytyy saada tietää, mitä tapahtuu Brexitin kannalta. Katsotaan ei pelkästään ajatella rahoitusta, vaan myöskin ajattelen Ison-Britannian maksuosuutta tutkimukseen ja kehitykseen. Tiedän, että Brexit-neuvottelut eivät vielä ole koskeneet tutkimusta, mutta minusta asiaan on pian, asiaan on pian puututtava, koska siitä hän on tarkoitus tehdä tällainen ystävällinen ero tästä Brexitistä. Ja toivonkin, että tutkimusyhteydet yliopistoihin pysyvät ennallaan muuttumattomina. Minä toivon, että tästä tulee ystävällinen tästä erosta, koska Iso-Britannia on johtaja nimenomaan Euroopassa, kun on kysymys yliopistoissa tapahtuvasta tutkimuksesta. Kiitoksia, että olette täällä ja onnea puheenjohtajakaudelle. Uh, thank you very much, colleague. Kiitos. Seuraava puhuja. Rova Kaja Kallas, Alde ja Viro. Se on varmasti vielä tärkeämpää. Thank you. Uh... Kiitos. Ja taas tulen kysymään kysymykseni viroksi. Minulla on itse asiassa kaksi kysymystä. On monia hankkeita, jotka liittyvät tutkimuksen rahoitukseen. Mutta se, mitä meillä ei ole, on yhteydet näiden eri hankkeiden välillä. Kaikki nämä eri hankkeet ovat yksittäisiä hankkeita. Minun kysymykseni liittyy liittyy viimeiseen kysymykseen. Onko puheenjohtajavaltiolla suunnitelmia eri hankkeiden synergiaetujen lisäämiseen. No, sitten robotiikka ja tekoäly. Siihen liittyy toinen kysymykseni. Aikooko Viro analysoida robotiikan talouskehyksiä. Kiitos. Claude Turmes. Thank you very much. Uh... Kiitän. Kysyisin seuraavaa. Jos ajattelemme tätä, näitä valkoisia elefant, käsitettä ja tätä käsitettä. Tämä on miljardien kysymys, jos ajatellaan tutkimusta ja innovointia ja varoja. Meillä on yksi hanke tähän fuusioreaktori. Ja siellä on näitä elektroneja ja niin poispäin. Ja me sitten haluamme tätä koko ajan vain leikata tätä talousarviota, mutta odotamme kuitenkin tuloksia, eikä tästä tähän kiinnitetä huomiota. Me puhumme siitä, että saisimme lisäarvoa ja vastinetta rahallemme, mutta jossain vaiheessa täytyisi sanoa, että me kovasti odottelimme tuloksia tutkimuksesta, myös tästä fuusioreaktoriasiasta, mutta siitä ei ole sellaisia saatu meidän täytyisi nimenomaan tuottaa jotain hyödyllistä tästä maailman älykkäimpien aivojen yhteistyöstä. Ja toiseksi innovoinnin ja teollisuuspolitiikan välinen yhteys Kiina on oikein hyvin järjestäytynyt tekijä tällä pelikentällä. Ja ihan muutamassa vuodessa se menee ohi siitä syystä, että me emme ole löytäneet 500, 600 tai miljoonaa tai miljardia aurin, aurinkokennoteollisuuteen Euroopassa. Meillä ei ole olemassa riskipääomaa tarjolla tätä varten, aurinkokennoteollisuutta varten, vaikka meillä on parhaat mahdolliset keinot käytössämme Euroopassa, mutta me emme sitten pääse tutkimuksesta eteenpäin teollisuuteen. Ja tämä koskee sitten myös akkuja. Eli me olemme jääneet nyt tässä jumiin. Me menetämme kisan Aasiaan suuntaan. Eikä tämä ole ollenkaan mikään menestystarina, enkä toi, ole mitenkään optimistinen sinänsä. Meidän täytyy kyllä käsittää myös, missä heikkoutemme piilevät. Eli riskipääoma myös ja sitten sellaisten hankkeiden loppuun saattaminen, jotka eivät toimi. Thank you very much, colleague. Kiitos. First of all, um, uh, team members of... Uh... Niin, hyvät parlamentin jäsenet. Oikein suuri ilo havaita, että samoilla linjoilla tässä ollaan. Mekin olemme huolestuneita seuraamaan keskustelua siitä, mihin Turmes viittasi, miten Aasia, ei pelkästään Kiina, vaan Aasia muutenkin, myös Korea, Intia, nopein, ripein askelin käy eteenpäin. Ja totta kai myös sitten Yhdysvallat, perinteinen kilpailijamme. Ja me tietysti ihan realistisestikin ymmärrämme sen, että meitä on edelleen 28-27kin, mutta kuitenkin meillä on omat kansalliset mahdollisuutemme ja e, e, etumme etsittävänä tässä. Mutta kilpailuetu, joka unionilla on ollut, ollaan menettämässä. Meillä on tutkijoita, he ovat vapaita, innovoimaan, he ovat itsenäisiä ja voivat tosiaan toimia meidän ohjelmissamme. Ei pitäisi unohtaa sitä, että perustutkimus on todellakin vapaata, eli voidaan tehdä juuri sitä, mitä ihmiset osaavat, eli ei tässä ohjata mihinkään suuntaan ja näin voidaan saada pitkällä aikavälillä hyviä tuloksia, mutta tietysti täytyisi ajatella pitemmän, pidemmän aikavälin äh, käytännön tuloksia myös. Tämä on tietysti meille etusia kysymys ja me olemme ottaneet seuraavat kaksi asiaa esiin. Meidän täytyy järkeistää tätä koko kenttää. Siihen täällä jo viitattiinkin. On oikein merkittävää osoittaa, että me voimme tässä sankassa metsässä myös selviytyä. Kaja Kallaskin tähän viittasi. Meidän täytyy luoda erilaisia kumppanuuksia ja etenkin selvittää kenttää ja miettiä, missä voimme järkeistää tilannetta me pyrimme tosiaan tavoitteet täyttämään. Ja sitten jos ajattelen kilpailukykyämme, mutta tietysti kaikki tekemänne ehdotukset parlamentissa myös siihen vievät. Eli meidän täytyisi saada tosiaan enemmän rahaa, rahoitusta tälle alalle sekä kansalliselle tasolle että myös EU-tasolle Eiler hän tätä kysyi myös sitä, miten kunnianhimoisesti me haluamme toimia neuvostossa. Neuvottelut ovat alkamassa. Kaikki tutkimuksesta vastaavat sitten keskustelevat asiasta ja siitä ollaan samaa mieltä, että ei oikeastaan kunnianhimoisemmaksi enää voi päästä. Meidän täytyy sitten tosi päästä tästä jo pidemmälle juuri se, miten tutkimus ja innovointi tuottaa talouteen selkeitä etuja. Ja tässä me olemme sitten epäonnistuneet. Me meidän täytyy sitten yliopistojen ja tiedemiesten ja tutkijoiden kanssa muistaa, että olemme samassa veneessä ja näin sitten myös politiik- politiikan edustajat sekä kansallisella että Euroopan tasolla asiasta puhuvat. Tästä täytyy keskustella tietysti talouspuolen edustajien kanssa myös. Ja sitten puhuisin näistä kunnianhimoisista tavoitteista. Me luotamme totta kai tässä myös parlamenttiin. Parlamentti on aina toiminut tärkeänä tekijänä neuvostossa jäsenvaltioiden tasolla ollaan alkumetreillä, mutta meillä on nähmoiset ehdotukset sielläkin käsitteillä. Ja jos ajattelen sitä, mitä Toshinovski mainitsi Brexitistä. Tottahan se meitä kaikkia huolestuttaa. Tilanne on kyllä varsin varhaisessa vaiheessa. Me emme tiedä, iso yhdistyneeltä kuningaskunnaltakaan ei tiedetä vielä täysin kaikkea, missä neuvotteluita oikein ollaan menossa, mutta me tutkailemme sitten nuoria opettajia ja tutkijoita, jotka ovat huolissaan tästä myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli meidän ei pidä menettää näitäkään etuja siitä, että me voimme sitten liikkuvuusohjelmien kautta yhdistää nämä yhdistää eurooppalaista älymystöä. Ja me emme vielä tiedä, missä ollaan nyt menossa vielä tässä vaiheessa, mutta joka tapauksessa, jos kaikilla osapuolilla olisi sama tavoite, niin uskon, että me sitten pääsemme jonkunlaiseen järkevään lopputulokseen menettämättä sen kummemmin mitään. Ja jos ajattelen sitten rahoitus tulevaisuutta, uskon, että alkutilanne on hyvä. Meillä on hyvät puolivälin arviot ja kertomukset tästä. Meillä on myös ehdotus siitä, että kotiläkset on tehty tosiaan voidaan sitten nähdä, miten voidaan järkeistää tätä, löytää synergioita ja osoittaa, miten, minkälaista vaikutusta talouselämään on saatu aikaan ja myös näin sitten yhdistää ohjelmia toisiinsa. Ja jos katsomme eri aloitteita, esimerkiksi eurooppalaista innovointineuvostohanketta, niin siinähän me voimme nähdä jo eri synergiat ja rakennerahastoehdotuksen synergiat myös rakennerahastossa ja ehkä muissakin rahastoissa, joita voidaan sitten käyttää palvelemaan tutkimusta. Nämäkin synergiat tosiaan voisivat saada enemmän varoja tutkimukseen. Ja Eiler, tehän olette vuosia vastannut juuri siitä, että ehdotuksia on esimerkiksi maatalous varojen käytöstä enemmän enemmän myös tutkimukseen. Sama koskee puolustusta. Nämähän ovat ristiriitaisia asioita. Ja näin täytyy muistaa, että puolustuksen ei käytettäisi sitten siviilivaroja sen enempää. Eli tässä me olemme kyllä samoilla linjoilla. Ja sitten me tietysti tiedämme nämä osaamisohjelmat, niistä on hyviä ohjelmia Virossa toisaalta, tai tuloksia Virossa, toisaalta meillä on myös kovasti huolenaiheita myös, ja ne haluamme sitten käsitellä puheenjohtajakautemme aikana tarkasti. Nimittäin me haluamme ottaa edistysaskelia eteenpäin. Jos ajattelen Paskalamiin kertomusta minkälaisiin ajatuksiin pääsemme eteenpäin, vaikka kun ajattelemme tuota rakennerahastopuolta ja muita rahastoja ja niin poispäin ja kaikkia muita ehdotuksia. Jos ajattelemme puheenjohtajia kauttamme ja tutkimusasioita, niin on hyvä, että meillä on mainio pohja nyt käytössämme neuvotteluille erinomaisia asiakirjoja ja tutkimuksia käytössämme ja me voimme sitten katsoa, minkälaista yhteistyötä ja kumppanuutta voimme luoda yksityispuolelta, tutkijoiden puolelta ja minkälaisia välitysratkaisuja voisimme sitten löytää puheenjohtajakautemme loppuun mennessä. Ja nyt lopuksi kiitän teitä. Uh, thank you very much, madam, for... Kiitokset kaikista vastauksistanne. Toivon, että että otatte nämä tärkeät kysymykset huomioon puheenjohtajakautenne aikana ja johdatte Euroopan unionia neuvostosta käsin. Kiitos myös johdannosta ja kiitos siitä, että tulitte tänne Euroopan parlamenttiin. Me olemme avoimia yhteistyölle, niin kuin te aivan alussa ehdotitte. Kiitos vielä kerran. Kaikkia hyvää. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, European Union Agency for the Cooperation. Ja me siirrymme eteenpäin kohta 14 Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto. Ja esittelijä on kollega Petersen. Tämä on osa puhtaan energian pakettia. Ja tässä on annettu uusia toimivaltuuksia virastoille. Ja tämä on mietintöluonnoksen käsittely. Tarkistuksia on tehty 36 kappaletta ja virasto on pyritty vahvistamaan tätä kautta. Se oli esittelijän päätavoite, näin yleisesti sanottuna. Jos voisin pyytää, hyvä kollega, että aloittaisitte esittelynne. Yeah, and, and let me... Kiitos puheenjohtaja. Aloitan kiittämällä varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen käynyt keskusteluja jo. Tämä on mutkikas ja tekninen asia. Olemme järjestäneet, järjestämme jopa seminaarin ymmärtääkseni paremmin, mistä tässä on kysymys. Se oli erittäin ylle meille kaikille. Eri osapuolet keskustelivat siinä tästä ehdotuksesta. Me tarvitsemme sisämarkkinat energialle. Hyödyt olisivat suuret kuluttajille ja yrittäjille, samoin kuin planeetallemme. Komissio arvioi, että se tämä saavutukset vastaisivat 7,5 miljardia euroa vuodessa, mikä on valtava summa rahaa. Mutta meillä ei ole sisämarkkinoita energialle. Sen sijaan emme pysty tarttumaan edes helpoimpiin asioihin, jotka voitaisiin muuttaa hyvinvoinniksi kuluttajille. Halpa sähköä ei nyt pääse alueille, jossa hinnat ovat korkeat. Sähkön vapaa kulku yli rajojen on edelleenkin aivan liian harvinaista. Yksi esimerkki omasta maastani yhteys eh, Saksan ja Tanskan välillä on sen katkaitu, mikä johtaa noin 40 miljardin euron menetyksiin. Jos katsomme rajoja kaikkialla Euroopassa, näemme samat haasteet. Tätä, tämä voitaisiin välttää. Voisimme saada hyötyjä järkevällä, järkevillä uudistuksilla. Tässä valiokunnassa me usein kuulemme sanottavan, että me tarvitsemme ja haluamme markkinat, jotka toimivat. Jotta markkinat toimivat, tarvitaan jonkinlaista säätelyä. Ja ASER yhdessä Enson kanssa on pyr- pystynyt laatimaan, eh, Enson kanssa pystynyt esittämään ehdotuksia, jotka ovat johtaneet standardisointiin, mutta sitä huolimatta meidän täytyy vahvistaa aseria edelleen, jotta saamme tietoa. Ratkaisevaa millä tahansa uudistukselle on toimeenpano, ja se koskee myös tätä tapausta. Siksi meidän pitäisi edelleen painottaa läheisyysperiaatteen merkitystä ja varmistaa, että päätökset tehdään oikealla tasolla. Tämä on juuri syy siihen, miksi tarvitaan enemmän alueellista yhteistyötä. Jos läns, länsivaltiot ja kansalliset entsot suojelevat omia eh, markkinoitaan, tarvitaan alueellisia eh, ohjauskeskuksia, hallinnollisia keskuksia. Jotkut ovat sanoneet, että ne vaarantaisivat toimia, mutta kuitenkin kehotan teitä tutustumaan komission ehdotukseen. On monia väärinymmärryksiä, jotka liittyvät tuohon hyvin tekniseen kysymykseen. Minusta meidän pitäisi keskustella avoimesti ja reilusti tästä asiasta ilman väärinkäsityksiä. Se, että ASER-virastona on asia, joka nousee esille monella tapaa, siis se, miten se on virasto, on tärkeää vahvistaa johdon äh, toimivaltainen, että hän voi tehdä ehdotuksia päätöksiksi virastolle ja että voidaan myöskin saadaan tuntuvia vaikutuksia ulkoisiin sähkömarkkinoihin. Me tiedämme, että virasto tällä hetkellä toimii rajallisiin resurssein, jotka ovat vähemmän kuin mitä todella tarvitaan. Joten minun mielestäni hyvin toimiva aser tarvitsisi vakaan asianmukaisen rahoituksen, eli sen pitäisi voida kerätä maksuja tietyistä palveluista. Minusta on myös tärkeää, että hallintoneuvosto toimii, johtokunta toimii julkisen edun mukaisesti eikä noudattaisi poliittisia intressejä. On olemassa tiettyjä ongelmia. Minusta tämä on mahdollisuuksia ottaa käyttöön äänestyksessä esimerkiksi yksinkertainen enemmistö, jolla voitaisiin vahvistaa eh, toimintaa. Eh, EU parlamentin, se katsoo myöskin mikä on tilanne nykyisen aser-esityksen osalta. Eli tämä ohjaisi aseria oikeaan suuntaan. Tämä olisi hyvä askel myös todellisten sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi. Ja tämä on yksi alue, jossa meidän tulisi äh, saada aikaan lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Tässä kansalaisten täytyy voida odottaa, että parlamentin jäsenet tekevät jotakin, jotta liika, liian korkeat hinnat eh, saadaan pois ja saadaan parempaa palvelua. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjostöiden kanssa ja mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia tästä esityksestä. Sitten seuraavaksi kollega Pohe SED-ryhmän puolesta. Eikö EPPtä? Předsedo eh, Mortene. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset tästä yhteistyöstä Petersenille tämä uudelleen tarkastelu voidaan nähdä kahdestakin näkökulmasta, jos ajattelemme aseria ja rajat ylittävien asioiden merkitystä ja sitten toisaalta yksittäisten elinten toiminta. Ja minä haluaisin vahvan viraston jolla olisi sellaiset tehtävät, jotka todella voitaisiin täytäntöön panna ja tarjota sitten parempaa energiaa kansalaisille. Kyse ei ole pelkästään siitä, mitä toimivaltuuksia virastolle annetaan, vaan minkälaiset varat ja resurssit sille tarjotaan. On tärkeää tarjota tälle virastolle sellaiset mahdollisuudet, että se voi tosiaan valvoa sisämarkkinoita, mutta myös päätöksentekomenettelyllään sitten korjailla erilaisia lainsäädännöllisiä puutteita ja tehdä selkeitä päätöksiä ja myös toimia sekä alueellisesti että Euroopan laajuisesti. Uskon, että viraston pitäisi saada mahdollisuus pakottaa päätöstensä noudattamiseen myöskin. Ja jos ja viraston pitäisi myös saada puuttua jonkun päätöksen, jossain päätöksessä piilevään epäkohtaan. Ja näin vastata sitten markkinoiden odotuksiin ja energiajärjestelmän vaatimuksiin. Näistä asioista täytyisi keskustella, siis siitä, miten vähäiset taloudelliset varat sille on ohjattu ja muut resurssit myös. Ja sitten miettiä komission ehdotusta siitä, että johtokunnan jäsenten taustan ja poliittisten, suunta, poliittisten ohjeiden vastaanottamiskohtaa. Ja minä kiinnittäisin huomiota juuri tuo noihin henkilöresursseihin ja siihen, että pitäisi pystyä rekisteröinnistä perimään maksuja virastos, viraston. Ja myös sitten ajattelen äänestysmenettelyjä yksinkertaisella määräenemmistöllä kaksinkertaisen sijaan pitäisi äänestykset hoitaa. Jokaisella jäsenvaltiolla olisi yksi ääni. Ja jos ajattelen tuota hallinnollista johtokuntaa, siellä ei olisi sitovia poliittisia suuntaviivoja. Se olisi viraston kannalta tärkeää. Ja vielä lopuksi uskon, että avoimuus ja vastuullisuus varmasti ovat sekä tämän viraston että kansallisen tason toimijoiden kannalta merkittäviä. Kiitos. Kiitos edustaja Toshanovski. Seuraavana hän korvaa Henkelin, joka on varjo esittelijä ECRstä. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj, pan... Kiitos. Varjo esittää esittelijä Hans Olaf ei voi olla paikalla, joten minä tulen esittämään hänen kantansa. Hän haluaisi kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Hän suhtautuu erittäin myötäisesti tähän komission esitykseen. Esimerkiksi tarkistus 5 on erittäin tervetullut. Sen mukaan voisi olla sitovia sääntöjä, mitä Enson osallistumiseen tulee. Ja kansallisten viranomaisten täytyy nämä hyväksyä. Virastolla täytyisi olla mahdollisuus vaatia tietoja, jotta saadaan aikaiseksi avoimuutta tukkumarkkinoilla. Meidän täytyy käsitellä monopolistisia rakenteita, jotta me saamme täysin vapaatetut markkinat. Ja niin, että me voimme toimittaa sähköä kilpailukykyisin hinnan. Viraston pitäisi tehdä päätöksiä, jotka ovat rajat ylittäviä luonteeltaan. Me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja enemmän eurooppalaista valvontaa, mitä energiamarkkinoihin tulee, jotta me voimme täyttää asetuksen vaatimukset ja myös toimitusvarmuusvaatimukset. Tämä on tavoite, joka menee Aserin toimivaltuuksien ulkopuolelle tällä hetkellä. Hans Olaf puoltaa sitä, että budjettia laajennettaisiin. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään. Very much, colleague. Kiitos. Edustaja Turmes. Uh, Kiitos. No, pieni yhteenveto. Vihreät ovat sitä mieltä, että varmaankaan mitään, mikään muu virasto ei tähtää niin suu, tai ole sellainen, että muutamalla miljoonalla saadaan suuret tulokset Eli voidaan todella hyötyä vähäisestä summasta, muutamasta sadasta miljoonasta. Ja mielestäni ongelma on se, että ASER tietysti pohjautuu myös luottamukseen ja minä kiinnitän huomiota siihen, että meidän täytyy joskus päästä vähän murtautumaan tällaisesta tällaisesta mm, kapea-alaisesta kansallisesta näkökulmasta eteenpäin. Ja jos ajattelen nykyistä ähm, aseria, niin tässä ei välttämättä ole kyse niinkään teknisistä lähestymistavasta, vaan poliittisesta. Ja tässä vaikuttaa olevan sitten myös ristiriita viraston ja kansallisten sääntelijöiden välillä. Avoimuutta ei välttämättä ole ollut aina riittävästi ja meidän täytyykin esittää se kysymys. Minä tietysti tahtoisin antaa entistä enemmän valtaa aserille. Jos ajattelen sitten kuitenkin sitä, niin siellä täytyy olla avoimet säännöt siitä, miten työ tehdään näin tärkeässä kansainvälisessä eurooppalaisessa kysymyksessä. Ja toiseksi Aser, Aserillahan on paljon erilaisia sidosryhmiä. Ja sitten puhutaan tuosta prioriteettipääsystä ja niin poispäin. Miksi tämä kuuluisi Aserin mandaattiin? Miksi se vastustaisi uusiutuvia energialoja ja niin poispäin? Tällaista aina kuullaan. Tässä nyt sitten näyttää siltä, että jotkut sääntelijät eivät ole käsittäneet sitä, että me käymme kauppaa siksi, että markkinat koordinoivat tilannetta paremmin. Uskon ja toivon, että Aserissa saataisiin aikaan myös uusiutuvien energia-alojen puolelle jotakin. Ja tässä sitten pieni kysymys komission suuntaan. Kun ajattelen näitä valintamenettelyjä, meillä on sitten toisaalta tällainen johtokunta ja sitten myös nämä painostusjärjestöt ja sitten sääntelijöiden neuvosto ja niin poispäin. Onko tämä esitetty toimintarakenne nyt hyvä. Minun miel- onko tässä kyse kansallisten lopareiden verkostosta, eikä minun mielestäni näin kannata toimia. Entä sitten nuo vaali- vaalit ja äänestykset? Että ain, oli, olisi yksi henkilö, joka tätä työtä johtaisi. Tässä tuli sitten eräänlainen ristiriita ja hämmennys siitä, mikä on virallinen eurooppalainen päätöksentekijäelin ja mikä sitten puolestaan painostusryhmien rooli tässä kysymyksessä. Eli täytyisi ajatella, että pitäisi olla puheenjohtaja tuolla johdokunnassa ja tämä tilanne olisi selkeä ja näin sitten, kun ajattelen tuota yhtenäisyyttä, näitä painostusjärjestöjä mukana ja sitten myös johtoryhmää, niin tämä näyttää vähän hämärältä. Kiitos. Silkiottis Kuen puolesta. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegani Mortenia yhteistyöstä. Mitä kuen tulee, niin on selkeää, että ASER ei ole eurooppalainen virasto, se on vain yhteistyötaho sääntelyviranomaisten välillä. Tähän päivään asti Euroopan unioni ei ole pystynyt ratkaisemaan toimitusvarmuusongelmia. Jotkut alueet ovat jääneet syrjään. Meidän maassa on erityispiirteitä, jotka täytyisi ottaa huomioon. Valitettavasti ehdotukset komission ehdotuksessa ei oteta jäsenvaltion itsemääräämisoikeutta huomioon. Siksi tässä ei oteta huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten roolia. Me puolamme artiklaa 43. Aserin hallituksen pitäisi hyväksyä strategiat, kun puhutaan suhteista kolmensiin maihin. Aser ei ole poliittinen instituutio ja puhuja korjaa, siis tällaisia valtuuksia ei tulisi olla. Tämä tulisi olla jäsenvaltioiden käsissä. Ja sitten myös kolmannet maat, jotka ovat hyväksyneet lainsäädännön liittyen näihin kysymyksiin. Joten siis Aserin ei pitäisi pystyä päättämään näin tärkeistä kysymyksistä. Lopuksi minä haluaisin sanoa vielä jotain aserista, sen toiminnasta. Me olemme jättäneet tarkistuksen artiklaan 43, jotka liittyvät äänestyssääntöihin. Tarvitaan siis kahden kolmasosan enemmistö. Ja tämä ehdotus on vaarallinen, siinä ei oteta huomioon koko tämän viraston edustusta. Ja tässä todellakin pienemmät jäsenvaltiot jäävät huonompaan asemaan. Me tiedämme, kuinka näitä asioita käsitellään tällä tasolla. Eli näihin kommentteihin pohjautuen me teemme tarkistuksia. Kiitos. Kiitos. Sitten komissio. Johtaja Borkhardt, DG Energia pääosastolta. Energiapakettiin liittyen, olkaa hyvä. Kiitos. No, olen täällä Alvar Insa. Olen siitä pahoilla. Me tarvitsemme yhteistyötä ja te sitten voitte tehdä yhteistyötä keskenänne. I would like, uh... Ensiksi Kiitokset Petersenille tästä esityksestä. Se pitkälti tukee komission ehdotusta siitä. Olemme tietysti kovasti kiitollisia, mutta myös on huomautettava, että se tarkistuksineen vahvistaa ehdotustamme. Ja minun on sanottava myös, että, että olette joissain kohdassa vähemmän kunnianhimoisia kuin me. Ja olette myös esittäneet kantanne tähän. Eli vähemmän kunnianhimoisia te olette siinä, miten teidän mielestämme ASER osallistuu päätöksentekoon eri menettelytavoista alueellisella tasolla. Ja te tarjoatte esimerkiksi mahdollisuuden ensiksi päästä yhteisymmärrykseen ja sitten palata aseriin, jos ratkaisua ei löydetä muuten. Joka tapauksessa olisi tehokkaampaa kuitenkin tarjota alueelliset päätökset oikopäätä aseriin sinne sen vastaavaan alueista, alueita käsittelevään jaostoon. Eli tämän kohdan havaitsin, mutta ainoan, tämän, ainoastaan tämän kohdan, jossa olette vähemmän kunnianhimoisia kuin komissio. Ja sitten toisaalta kollegat ovat tukeneet aika pitkälti myös sitä, että työtä pitäisi vahvistaa edelleenkin rahoituspuolta erityisesti olen kuullut, että ASER voisi periä maksuja. Uskon, että varmasti näin voitaisiinkin toimia, kun ajatellaan Aserin taloudellista tilannetta. Tosin korostaisin sitä, että meidän täytyy sanamuotoa katsoa tarkemmin. Täytyy miettiä näitä talousarviosääntöjä ja myös sitä kehystä, minkä sisällä virastot yleensä toimivat, mutta uskon, että sanamuoto voidaan löytää. Tämä maksujen periminen on mahdollinen nykyisen talousarviomenettelyn ja myös virastojen toimii kehyksen pohjalta, jos tarve niin vaatii. Ja sitten toisaalta myös olemme jättäneet vähän syrjemmälle vaikka te ette olekaan sitä jättäneet huomioimatta uutta Aserin toimivaltaa pyytää tarvittavaa tietoa. Aikaisemminhan meillä on ollut ongelmia juuri tässä, kun kansalliset viranomaiset eivät ole kovin riemukkaasti tietoa tarjonneet innolla eteenpäin, joten tämä liittyisi sitten myös teidän tekstiinne, myös tähän kaasu puolen puoleen. Meidän ajatuksemme oli se, että me keskitämme huomiomme sähköön nyt tällä kertaa ja sitten palaamme sitten kaasuasioihin myöhemmin. Eli tästä uudistuksesta ottaisimme sitten myöhemmin kaasusektorille oppia. Tässä olemme vähän eri linjoilla, mutta en sinänsä sen enempää arvostele sitä teidän esittämäänne kantaa. Ja sitten Aserin vastuukysymykset ja myös se, miten sitten näitä päätöksiä noudatettaisiin. Ei minulla ole tästä sen enempää kommentteja. Tämä on tuo tarkistus numero neljä, mutta tarkistuksessa numero viisi menette vähän pidemmälle kun on, puhutte Aserin esittämistä sitovista päätöksistä, jotka koskevat lainsäädännöllisiä tekstejä. Ja tässä esitän kysymyksen siitä, eikö tämä pikemminkin ole komission yksinomaista toimivaltaa unionin lainsäädännön takaajana. Eikö tässä olla menossa liian pitkälle ja tarjota sellaista tehtävää virastolle, joka ei sille kuulu, kun sen tehtävä on nimenomaan toinen kuin unionin lainsäädäntö. Eli se vain täytäntöön panee sitä eikä puutu siihen sen enempää. Ja sitten tuo Turmeksen äsken esittämä kommentti RCC, Turmes sanoi niitä ksi, No, minä olen puhun tässä siis alueellisesta koordinointikeskuksesta, Karinskin tästä jo puhui, eli jos ajattelemme näitä alueellisia koordinointikeskuksia, niin niitä täytyy myös säännellen valvoa. Jos ajattelen äh, sitten sitä, että alueellisilta koordinointikeskuksilta monet tehtävät katoavat juuri tämän valvonnan vuoksi. Ja minä jo kiinnitinkin huomiota siihen, että meillä täytyisi olla tällaiset alueellisen yhteistyön tasot myös kuitenkin. Ja vielä Turmeksen kysymykseen komissiolle seuraavanlainen vastaus, eli valintamenettelyistä, miten puheenjohtaja valitaan, sääntely elimeen ja sitten myös tuo puheenjohtaja tuonne yksityiselle puolelle, yksityisen organisaation puolelle. Meillä on olemassa tästä jo kantakin. Nykyinen puheenjohtaja on pitänyt molempia tehtäviä hallussaan ja komissio ei hyväksy sitä että valintamenettely olisi se, että ensimmäisessä vaiheessa nimettäisiin oma puheenjohtaja yksityiselle puolelle ja automaattisesti samainen henkilö nimettäisiin sitten sääntelyelimen johtoon. Se rikkoo kaikkia mahdollisia valintasääntöjä ja jos näin käy, niin se sitten vaikuttaa näihin, me emme, sitä, emme voisi sitä hyväksyä. Paras ratkaisu olisi se, että meillä olisi täysin eri henkilöt näissä tehtävissä, mutta ei siihen tietenkään voi ketään pakottaa, mutta meidän täytyisi muistaa, että tuon sääntelijöiden neuvoston puheenjohtaja valittaisiin ensiksi ja sitten olisi eri ehdokkaita tähän tarjolla ja sitten voidaan toimia miten halutaan. Jos sama henkilö valitaan sen jälkeen, niin se ei kuulu minulle, mutta tämän järjestyksen pitäisi olla selkeä. Eli ensiksi sääntelyneuvosto on puheenjohtaja ja sen jälkeen yksityinen puoli me kyllä tutkailemme tätä tarkkaalla silmällä ja jos jotain poikkeamia äsken mainitsemastani on, niin emme voisi sitä hyväksyä. Kiitos. Kiitokset tästä selvityksestä. Kiitos komission kantojen esittelystä. Tämähän on teidän esitys. Ja sitten viimeiset huomiot kollega Pedersen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja kaikista huomioista. Olen aika optimistinen, mitä meidän mahdollisuuksiin tulee. Saamme varmasti kannatusta tänne. Tämä on erittäin tärkeää talvipaketin yhteydessä, että yritämme saada enemmistön taaksemme, jotta me voimme sitten neuvotella neuvoston kanssa. Kollega Pohelle, kiitokset huomioista. Meillä on varmasti paljon yhteneviä mielipiteitä. Haluaisin kiittää myös herra Tosenovskia, herra Henkelin puolesta ja ecr Tuosta. Tämä on todella hyödyllistä ja se saa minut optimistiseksi. Saamme varmasti hyvän tuloksen aikaiseksi. Sama koskee myös herra Turmisia. En välttämättä ole herra Silio Kiotisin kanssa kaikissa kohdin samaa mieltä, mutta katsotaan, mihin me pääsemme neuvotteluissa. Sitten komission huomiot. Minua ärsyttää, kun komissio sanoo, että me emme ole yhtä kunnianhimoisia kuin komissio. Katsotaan, voidaanko tämä nyt korjata tulevissa neuvotteluissa. Mitä lainsäädännöllisiin yksityiskohtiin, niin meidän täytyy toki tarkastella oikeusperustaa, että asiat hoidetaan oikealla tavalla, joten olen tyytyväinen tukeenne myös tässä yhteydessä niin, että saamme tästä toimivan kokonaisuuden. Uskon, että löydämme hyvän oikeusperustan. Tarkistunut jättöpäivä on syyskuun puolessa välissä, joten sitten kesälomalla kaikki kaikki voivat inspiroitua rentoutuessaan ja sitten voivat tehdä hyviä tarkistuksia syyskuun alussa. Kiitos. Kiitos. Ja katsotaan sitten, kuinka kummianhimoinen neuvosto tulee olemaan. Sitä me emme vielä tiedä. Eli tarkistusten jättöpäivä 14. päivä 9. 2017 kello 12. Kiitokset esittelijöille, kiitokset varjoesittelijöille ja kollegoille, jotka osallistuivat keskusteluun ja toki myös kiitokset komission edustajalle, koko tiimille. No niin. Sitten siirrymme kohtaan 15. Biopohjaisten teollisuuden alojen yhteisyrityksen perustaminen, yksityisen yleisen sektorin yhteistyön. Tämä on konsultaatioasiakirja. Ja tässä tavoitteena on, että kaikki tärkeät osallistujat kerättäisiin yhteen jota voitaisiin saada kilpailukykyä aikaisesti, mitä kun puhutaan eh, biopuheisista markkinoista. No, luin sen tästä nyt suoraan, koska se oli kirjoitettu tähän asetukseen. The rapporteur of that time means in 2000, in 2004. Ja eh, herra Van Nistelrooy oli tässä aikaisemmin eh, esittelijänä ja yhteisyrityksen tulisi toimia 10 vuotta, eli vuoteen 2024, niin tänään meidän esittelemme on edustaja Kohe. Ja pyytäisinkin nyt teidän alustavaa puheenvuoroa. Děkuji za příjemně strávené odpoledne červencové. Společný podnik BBI. Kiitokset puheenjohtaja, kiitos. yhteisyrityksistä. Ja tämähän on alkanut vuodelta 2015 ja kyse on aina vuodesta 2024, johon, menne, johon asti tämä on käytössä. Ja tässä on nyt tarkoitus sitten puhua bioteknologian ja biopolttoaineiden markkinoille tuomisesta. Tämä kertomus koskee muutettua asetusta ja sen pitäisi myös sitten muuttaa näitä sisäisiä rahoitusmekanismeja. 3,7 miljardia euroa on kyseessä yksityiseltä sektorilta. Tätä varallisuutta odotetaan ja myös unionilta. Ja tässä puhutaan sitten konsortiumista, jossa, jolta saadaan 2,7 miljardia euroa tuosta 3,7 miljardista kokonaisuudessaan, eli 1,82 miljardia euroa on operatiivisiin kuluihin tarvittu, ja nämä sitten ovat ohjelmassa käytössä nämä varat. Ongelmia kuitenkin on havaittavissa, sillä saattaa käydä niin, että jotkut yritykset osallistuvat tähän biopohjaisteollisuuteen ryhtymättä mihinkään varsinaisiin hankkeisiin, eli joku yritys osallistuu tuohon biopohjaiseen teollisuuteen, mutta tätä osa varallisuutta tuo toinen yritys B, yritys B itse asiassa käyttää eri tarkoituksiin ja se on sitten taas yrityksen A-kilpailija ja tästä syystä yritykset eivät kovin innokkaasti välttämättä sijoita tähän rahaa, koska tämä sitten ja näin sitten koko hanke vesittyy ja haittaa koko teollisuuden alaa. Ja näin, jos ajattelemme sitten 182 miljardia euroa, jota tarvittaisiin, mutta alle miljardi euroa on saatu tähän yhteisyritykseen käyttöön. Komissio on tekemässä teknistä muutosta asetukseen ja sen pohjalta yritykset voisivat sitten hankekohtaisesti rahoittaa eri tekijöitä tässä projektikonsortiumissa. Ja tämä muutos on konsultointimenettelyn kautta saatu ehdotettua valtioiden edustajat ja myös tiede, elämän, tiedemaailman edustajat ovat tällaisen ehdotuksen esittäneet. Minä olen tutkaillut uudemman kerran ehdotusta ja siihen tehtyjä muutoksia ja halusin eh, nähdä, miten muutokset, jotka rahoitukseen on tehty, eivät sitten monimutkaistaisi tilannetta myöhemmin teollisuuden näkökulmasta. Ja minä olen sitten kuitenkin päättänyt tukea komission tekemää muutosta. On merkittävää, että tavoitteisiin päästäisiin ja ohjelma to- ja toimisi edelleenkin avoimesti. Ja minulla olisikin komissiolle seuraavanlainen kysymys, miten näitä 70 miljoonaa euroa sitten käsitellään, kun ne on nyt sitten laitettu hyllylle. Ja miten niitä sitten käsitellään bioteknologiahankkeiden rahoittamiseksi. Kiitos. Kiitos näistä tutkimuksista, jos näin voi sanoa, ja kiitoksia ponnisteluistanne tiedon saamiseksi, koska meidän, meillä täytyisi olla turvallinen olo ja meidän täytyisi tietää paljon enemmän näistä yhteisyrityksistä. Tämä on erittäin tärkeää. Kiitos. EPPn puolesta edustaja Gambus. Muchas gracias, En primer lugar, me gustaría agradecer al... Haluaisin kiittää edustaja Pohjaa työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön osalta. Olen varma siitä, että pääsemme tyydyttävään sopimukseen, kun olimme keskustelleet tarkistuksista, joita tullaan tekemään. Hän on estänyt erittäin hyvin sen, mikä on perustavanlaatuinen ongelma tässä ja missä ovat vaikeudet tässä näissä yhteisyrityksissä ja minkälaisia ohjelmia ongelmia tähän saakka on kohdattu. Ajattelen sitä, että halutaan yleisesti edistää tätä asiaa, mutta ajattelen myöskin sitä, mikä on rahoituksellinen tuki, ajatellen asetus, jonka komissio on tehnyt, komissi- neuvoston komissio yrittää, että me muuttaisimme alkuperäistä tekstiä, ottaen mukaan mahdollisuuden, että voitaisiin tehdä rahoitusta hanketasolla. Tällä hetkellähän on toinen taso suunniteltu, nimittäin ohjelmatoso. Tämä on ratkaisu, joka varmastikin mahdollistaisi sen, että voitaisiin saavuttaa tavoitteita, joita alun perin on asetettu komissio tällä tarkistuksella pyrkii välttämään tällaisia eh, kysymyksiä, jotka liittyvät mahdollisiin eh, yhteistyöhön eh, yritysten kanssa, PK-yritysten kanssa, jotka tekevät myöskin tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Eli pitää saman tällaisia tuloksia, joilla pitää helpottamaan pienten yritysten asemaa yhteistyö yliopistojen kanssa ja ajatellen talousta kehitystä, jota unionissa on kuitenkin, jotta lisäisin tähän tällaisen vivahteen, jotka liittyvät tähän komission ehdotukseen, on se, että siinä täytyy osoittaa myöskin, että tämän asetuksen muuttaminen, sen täytyisi myöskin sisältää julkinen, avoin kuuleminen, jossa olisi mukana kaikki sidosryhmät, samoin tunnustettaisiin, että kansalaiset saisivat tietoa vaikutusarvioista, että me ymmärrämme, että komissiolla on kiire saada tämä muutos, eh, vietä lävitse siis ole kaikkea toimia toteutettu, jotka on suunniteltu, mutta me pyytäisimme kuitenkin komissiolta, että vastaavissa menettelyissä tulevaisuudessa se täyttäisi kaikki vaatimukset, jotka on määritelty niin, että tämä olisi mahdollisimman avoin tämä menettely. Ja Haluan vielä kerran toistaa kiitokset äh, työstä, jota esittelijä herra Poche on tehnyt ja toistan, että että meidän en on todellakin tehnyt, tehnyt hyvää työtä ja toivon, että pääsemme tässä hyvään lopputulokseen. Mr. Fox. Kiitoksia, edustaja Fox. Kiitos, puheenjohtaja. Kollegani Van Bossait ei voi olla tänään paikalla. Pyydän anteeksi, minun täytyisi olla jo Ekon valiokunnassa, kun päätän puheeni, niin lähden tästä saman tien. ESER toivottaa komission toimet tervetulleeksi, mitä joustavuuteen tulee yhteisyritysten välillä ja niin, että teollisuus voi osallistua. Tämä malli, tämä malli on käytetty muissa yhteisyrityksissä, muun muassa lääketeollisessa. Ja tämä biopohjaisten teollisuuden alan yhteenliittyvä on aivan erityinen. Tässä on sekä rahoitus- että käytännön näkökulmasta järkeä. Tätä kautta voidaan parantaa yhteisyritysten toimintaa se, että voidaan taata tehokas yhteistoiminta julkisen ja yksityisen sektorin välillä ja samalla voidaan säästää veromaksajien rahoja, niin sillä voi olla ainoastaan myönteinen vaikutus koko sektorille. Rouva van Vossat haluaisi kiittää esittelijää ja ECR odottaa yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Toki tämä oli ECRn puolesta, kuten sanoitte. Ja nyt sitten haluaisimme kuulla Alden kannan Rova Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi kiittää esittelijää ja voin sanoa, että voin jatkaa lähes saumattomasti siitä, mitä edellinen puhuja sanoi. ECRn edustajamissa tämä on hyvä aloite sitten on luettavissa myös kahden valiokunnan lausunnosta, jotka ovat ottaneet asian kantaa sekä kehitysvaliokunta että budjettivalvontavaliokunta, mutta eh, lis, että joka tässä käyttöön olemassa lisäksi tue, tukien osalta on hyvin tärkeä asia, koska tämä on sektori, joka tulee kasvamaan edelleen. Jos me haluamme kehitystä, meidän täytyy tehdä kaikki me tämän helpottamiseksi. Tässä helpottaa siis kasvua sillä, että voidaan rahoittaa suoraan hankkeita osoittaneille suoraan tukea. Ja tämä on äh, siis kysymys, joka liittyy siihen, että pyritäisiin välttämään tällaisia byrokraattisia menetelyjä, kuten herra Fox juuri sanoi, innovatiivisen lääketieteen aloitteessa on havaittu, että tämä toimii hyvin. On olemassa siis yksi esimerkki siitä, että tämä on tai voi olla hyvä menettely. Yleisesti sanoisin, että on niin, että me varmaan olemme kaikki täällä yhtä mieltä siitä, että tämä on sektori, jolla on valtava merkitys tulevaisuudessa. Kysymys on äh, uusiutuvasta energiasta ja siihen liittyvistä lähteistä ja myöskin siitä, että tuotannossa eh, biopohjaisten eh, tuotteiden osalta voidaan myöskin eh, hyödyntää uusiutuvia välineitä. Tämä on sektori siis, joka koko energia-alueelle, koko uusiutuvan energian alueelle on erittäin merkittävä. Ja, ja kaikki, mikä voimme tehdä tuon sektorin toiminnan helpottamiseksi ja rahoituksen varmistamiseksi on hyvä asia. Siksi en näe kovinkaan paljon syytä epäilyyn, minulla ei ole kovinkaan paljon kysymysmerkkejä ja odotan ilolla yhteistyötä. Haluan tukea sitä, mitä komissio on esittänyt. Thank you very much. Kiitokset. Sitten komission puolesta yksikön johtaja vastaavalta pääosastolta. Full name. Full name. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puhujille. Haluaisin kiittää herra Pohja loistavasta esityksestä. Minulla ei ole kovinkaan paljon lisättävää tähän analyysiin, mutta haluaisin ehkä painottaa sektorin tärkeyttä. Jotkut sen mainitsivatkin. Biopohjainen teollisuus kehittyy monilla alueilla. Ihan sama puhutaanko biopohjaisista aineista, jotka ovat hiilineutraaleja. Ja samoin kun puhutaan jätteistä tai ravinteista, kasiravinteista tai biojätteistä, on hyvin paljon teknologioita, joita kehitetään tällä hetkellä. Ne ovat erittäin tärkeitä energialle, ruokaturvallisuudelle ja elintarviketurvallisuudelle, ja ne ovat erittäin keskeisessä asemassa. Vielä yksi kysymys, joka täällä esitettiin, herra Pohjaisen esitti, mitä me teemme 70 miljoonalla, jotka on jäädytetty. Komissio on tässä suojellut taloudellisia intressejä. Ja me olemme nähneet, että hanketasolla ei ole, ole ollut rahoitusta. Tässähän nyt komissio ei halua kilpailijoita rahoittaa. Eli me olemme siirtäneet tätä tulevien vuosien budjettiin. Tässä on teollisuudella ollut ongelmia ja siksi me olemme tehneet tämän tarkistuksen. No, toivottavasti tämä saadaan vielä voimaan tänä vuonna niin, että me voimme sitten käyttää sitä myös seuraavana vuonna. Ja jos kaikki etenee niin kuin olemme suunnitelleet, niin silloin tämä 70 miljoonaa otetaan to- toki sitten takaisin budjettiin myöhempinä vuosina. Eli tässä ikään kuin budjettia siirretään seuraaville vuosille. Eli kaiken kaikkien tämä ei vaikuta kokonaisbudjettiin. Ja sitten nämä käteismaksut, ne eivät vaikuta hallintokustannuksiin. Puolet hallintokustannuksista säilyy komissiolla ja BICllä. Tässä ei ilmeisesti ollut muita kysymyksiä haluaisin nyt kiittää kaikista puheenvuoroista ja analyyseistä ja kiitokset herra Pohjelle ja muille osapuolille. Kiitos. Very much. Kiitos. Ja sitten kollega Pohjelle vielä viimeiset sanat. Kaikki sanoivat loistava mietintö. Já se pokusím um, Niin, lyhyesti. No, minä olen saanut toimia esittelijänä myös rahoitusselvityksissä, yhteisyritysasioissa. Olen samaa mieltä tällä sanotun kanssa siitä, että tämä on oikea reitti, mutta meillä ei ole ollut riittävästi julkista kuulemismenettelyä tässä, koska tässä täytyy kuulla kaikkia osapuolia, ja tämä saattaa sitten vaikuttaa kielteisesti koko menettelyyn. Me haluamme tietysti viedä tätä prosessia eteenpäin, ja haluamme tilanteen selväksi vuoteen 2018 näkökulmasta, ja, ja siksi juuri tuota julkista kuulemista kaivattaisiin. Tämä on mainittava tosiaankin, sillä se on nyt jäänyt uupumaan. Ja miksi? Monta vuotta sitten jo esitetty yksityisen puolen pyyntö on unohdettu. Tässä näyttää olevan väärin ymmärrys. Tämähän on jo vuodelta 2014. Ei tämä oli oikea tapa toimia näin nopeasti muuttaa yhteisyrityssääntöjä, mutta kuitenkin syksyllä tämä varmasti saadaan hyväksyttyä, niin toivon, ja sitten prosessi voidaan aloittaa 2018 uudelleen. Mm. Kiitokset. Jos nyt oikein muistan tai jos katson esityslistaan, niin te olitte viimeinen puhuja ellei me nyt siirry seuraan kohtaan muut asiat, kohta 16, mutta ilmeisesti ei ole myöskään muita asioita. Me näemme sitten 4. syyskuuta. Aloitamme siis kesälomien jälkeen taas 4. päivä syyskuuta, joten nauttikaa kesälomistanne. Ja kiitokset myös kaikille tulkeille. Kiitokset hyvästä tulkkauksesta. Me näemme hyvän esimerkin, kun Viron ministeri puhui viron kieltä. Ja tässä toivotetaan tulkelle myös hyvää kesälomaa. Joten me tässä nyt maksamme takaisin myös velkamme, kun otimme eilen 15 minuuttia tulkeita, kun teimme hieman kauemmin. Eli me näemme 4. syyskuuta. Kiitos.